kantaa vuoden 2012 talousarvioesitykseen neuvoston muuttamana ja myöskin Bögen mietintö joustovälineen varojen käyttöönotto. Eli nyt aloitamme keskustelun. Kollegamme Francesca Balzani aloittaa keskustelun ja sen jälkeen muut esittelijät. Balzani, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puhemies. Me elämme nyt kriisin aikaa, ja kriisi ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myöskin luottamuskriisi. Luottamuskriisi, joka koskee kaikkia kansalaisia, myöskin nuorempia, joilla on enemmän ongelmia rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Jotta voimme torjua kriisiä, Euroopan unioni on esittänyt sen haasteen, haasteen suuren strategian Eurooppa 2020. Strategialla pitäisi pystyä paikkaamaan tämä luottamuspula ja lähtemään oikealle tielle kohti parempaa tulevaisuutta ja parempaa hyvinvointia. Tästä syystä vuoden 2012 budjettiin keskiöön on otettu tämän strategian rahoitus. Kun lähdetään ensimmäisestä painopistealueesta, enemmän työpaikkoja Euroopassa, laadukkaita työpaikkoja Eurooppaan, enemmän innovaatiota, enemmän tutkimusta Euroopassa. Ja parlamenttina olemme pyytäneet, että olisi enemmän resursseja avainohjelmiin. Niitä on kolme tärkeää, ja ne ovat todellakin 2020-strategian moottorina. Elinikäinen oppiminen, seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma ja CHIP-ohjelma. Nyt kyse on siitä, että meidän pitää olla johdonmukaisia meidän pitää jatkaa siitä, mihin olemme jääneet. Meidän pitää antaa myönteinen merkki kansalaisillemme ja meidän pitää alkaa konkreettisesti rakentamaan tätä uutta strategiaa. Tällä hetkellä elämme kriisiä ja meidän täytyy lähettää oikeita viestejä. Tällä hetkellä kansalaiset odottavat meiltä johdonmukaisuutta mutta meitä eivät katso ainoastaan he, vaan myöskin markkinat ovat kiinnittäneet nyt erityistä huomiota päätöksiimme ja siitä, miten pystymme toimimaan ajoissa ja tekemään oikeita päätöksiä, jotka ovat tarpeen, jotta voimme jatkaa tiellämme. Tämä nyt on erityisen hankalaa antaa myönteisiä merkkejä kansalaisille, ja olisi hyvä, jos meillä olisi budjetti, jonka avulla voitaisiin rakentaa 2020 strategiaa, mutta myöskin on tärkeää tehdä se yhteistyössä kaikkien toimielinten välillä. Ja meidän täytyy antaa selkeä viesti siitä, että parlamentti on luotettava. Komissio tietysti tekee työtä parhaalla mahdollisella tavalla näinä vaikeina aikoina. Ja tästä syystä parlamentti on miettinyt nimenomaan maksutarpeita. Mutta on toinenkin kiireellinen asia. Monissa asioissa ollaan muuttamassa instituutioita ja Eurooppa ei voi jäädä ulkopuolelle. Euroopan on oltava keskeisessä roolissa kansainvälisen politiikan areenalla. Siksi meidän täytyy toimia kriisissä. Meidän pitää olla johtajia kansainvälisesti. Nämä ovat kaksi päätavoitetta ja me haluamme, että käytettäisiin joustovälinettä. Tämä on tärkeää, ei pelkästään siksi, että voimme vastata näihin kahteen haasteeseen ja että voimme saada uskottavuutta ja luottamusta kansalaisilta ja muilta toimielimiltä, jotka seuraavat meitä. Mutta meillä on myöskin toinen haaste. Meidän pitää onnistua toimimaan avoimesti ja juuri budjetti, se on hyvin keskeinen vuoden 2012 osalta, koska meidän on löydettävä yhteinen kanta – tänä vuonna ja riittävän ajoissa, jotta pystymme antamaan kuvan Euroopasta, joka pystyy toimimaan oikein oikealla hetkellä. Kiitos. Dziękuję koleżance. E, Kollega... Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi Jose Manuel Fernandez, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me elämme sosiaalista ja taloudellista kriisin aikaa ja se vaatii meitä kaikkia ponnistelemaan ongelman ratkaisemiseksi. Toimielimien täytyy saada riittävästi varoja vastataksemme kansalaisten odotuksiin ja pelkoihin. Tällä hetkellä me todellakin elämme kriisiä joka lisää vasemmiston ja oikeiston innokkuutta, ääri, oike, ääriliikkeiden oike, innokkuutta populismiin. Tässä helposti löydetään keinoja hyötyä Euroopan vaikeuksista, mutta me emme voi kuitenkaan piilottaa kaikkien toimielinten ponnisteluja 2012 talousarvion hyväksymiseksi. Tässä puhutaan kaikkien toimielinten ähm, säästöistä. Hallintokustannukset ovat 5,9 prosenttia koko unionin talousarviosta ja meidän täytyy muistaa, että me olemme nyt pidemmällä kuin se, mitä neuvosto ja parlamentti alun perin päättivät. Me olemme löytäneet tällaisen 105 miljoonan säästön tuohon otsakkeeseen, jossa puhutaan unionin hallintovaroista. Ja kaikki tämä liittyy näihin uusiin edustajiin, Kroatiasta tuleviin edustajiin myös. Ja uusien laitosten luomiseen muun muassa unionin ulkosuhdeyksikköön. Kaikki tämä tarkoittaa yhden prosentin kasvua inflaatiosta huolimatta, ja tämä tarkoittaa siis negatiivista kasvua budjetissa. Neuvosto ei voi nyt ollenkaan olla huomioimatta niitä kustannusleikkauksia, joita kaikissa toimielimissä on tehty. Neuvosto voi osoittaa kunnioittavansa tätä ja kurinalaisuutta myös, koska tässä on nyt menty leikkauksissa pidemmälle. Ja sitten nämä vähimmäiskustannukset turvallisuusasioissa, sähkökysymyksissä ja rakennusten ylläpidossa täytyy kuitenkin perustasolla pitää. Ja minä olen tyytyväinen poliittisten ryhmien toimintaan, kun ne ovat löytäneet selkeitä ratkaisuja tähän asioihin rakenteellisella tasolla. Ja kun olemme keskustelleet tästä työvaliokunnan kanssa, niin me olemme onnistuneet 74 miljoonalla eurolla laskemaan näitä summia. Me olemme käyneet sovittelukokouksissa ja olemme saaneet aikaiseksi sellaisen talousarvion, joka on järkevin parinkymmeneen vuoteen, vaikkakin me saamme uudet tarkkailijajäsenet Kroatiasta muun muassa tänne mukaan. Olemme ottaneet huomioon Kroatiaa koskevat menot ja parlamentin talousarvion lukuja on ainoastaan 9 prosentilla korjattu ja se liittyy juuri inflaatiolukuihin. Huhtikuussa me 1,3 prosentilla. Korjasimme tätä talousarviota ja siinä otettiin huomioon muun muassa 19 uuden jäsenen ja Kroatian liittymisen kulut. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen työvaliokunnan kanssa ja on pystytty tätä nyt korjaamaan noin 20 miljoonalla. Tässä täytyy miettiä myös muita kustannuksia, eli juuri 19 uuden jäsenen saapuminen ja Kroatian liittyminen. Me olemme nyt nostaneet budjettia huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin 0,8 prosentilla. Me jatkamme tästä eteenpäin vähimmäiskeinoin voidaksemme eurooppalaista hanketta viedä eteenpäin. Toivon, että pysymme sillä tasolla, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Kiitoksia. Seuraavaksi Böge, joka on myöskin esittelijämme. Olkaa hyvä. Herr Präsident, äh, liebe Herra puhemies, arvoisat kollegat. Joustovälineen käyttöön ottamisesta ehdotamme artiklan 27 nojalla, koska työllisyyttä ja kasvua ajava e Eurooppa 2020 strategia sitä edellyttää, mutta sanottakoon, että tämä mietintö, joka hyväksyttiin budjettivaliokunnassa, niin siitä ei äänestetä täällä, koska me noudatamme sopimuksen henkeä. Me tiedämme, että sopimusten nojalla joustoväline voidaan ottaa käyttöön vain ainoastaan budjettiviranomaisten yhteisellä päätöksellä, mutta samalla me katsomme yksi a otsakkeeseen tarvittavaa 30 miljoonaa euroa ja naapuruspolitiikkaan 206 miljoonaa euroa, koska ne ovat tarpeen uusien käänteiden myötä näillä naapuruusalueillamme. Saan tässä yhteydessä vielä sanoa sen verran, että kun Euroopan parlamentti pyrkii löytämään toimivan budjetin, niin Euroopan parlamenttia ei tulisi kritisoida neuvoston ja suurenkin yleisön toimesta totutulla tavalla. Komissio ja budjettivaliokunta ovat aika lailla samalla tasolla, neuvosto hiukan alemmalla tasolla. Mitä tulee maksumäärärahoihin, niin me olemme hiukan korkeammalla kuin komissio ja tämä summa on 3,7 miljardia tai miljoonaa yli sen, mitä neuvosto ehdottaa. Mutta klassinen ero on siinä, että osa neuvostosta on sitä mieltä, että tämä budjetti on eräänlainen vihollinen, eli Kyse on vain ja ainoastaan siitä, että mitä sinne maksetaan ja mitä sieltä saa omaan pussiin. Mutta he unohtavat seuraavanlaisen seikan, niin kuin yleensäkin kun puhutaan budjettipolitiikasta. Eli sitoumukset, joihin olen sitoutunut, niin vaativat joskus myöskin maksuja. Ja mikäli viivästyksiä syntyy, niin loppupeleissä tämä lopuksi tule, maksuun tuleva summa on äärimmäisen suuri ja se ei ole järkevää talouspolitiikkaa. Ja tästäpä syystä olisikin sanottava, että vuosina 2000-2010 välisenä aikana kansalliset budjetit ovat kasvaneet noin 62 prosentilla, mutta unionin budjetti 37 prosentilla. Mutta silti olemme pystyneet rahoittamaan laajentumisen. Ja tässä keskustelussa täytyy myöskin muistaa sen, että vuonna 2001 tuo 2011 23 27 jäsenvaltiosta maksaa, kuluttavat enemmän kuin aikaisemmin ja että budjetti kasvaa tulevanakin vuonna 24 jäsenvaltiossa. Eli on tärkeää, että me esitämme vuodelle 2012 neuvoston suuntaan järkenkäyvän budjetin. Budjettivaliokunta on tehnyt erinomaista työtä Kyse on sellaisesta budjetista, joka kasvaa vain ja ainoastaan 0,8 prosentilla ilman Lissabonin sopimuksen vaikutuksia ja kaiken kaikkiaan kasvu olisi noin 1,9 prosentin luokkaa, mutta sanottakoon, että kyllähän Euroopan parlamentti on toiminut vaatimusten muk- va- vaatimusten mukaisella tavalla. Me emme ole myöskään yrittäneet kertoa mitään sellaista, mikä ei pidä paikkaansa, mutta kyllä jatkossa toimielinten pitää tarkastella, missä määrin kustannuksia voitaisiin leikata, siis kaikissa toimielimissä, mutta varmistaan, että toimielinten toimintakyky säilyy. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tässä kokonaispaketissa myöskin Euroopan parlamentin panos on nähtävillä. Kiitoksia. Kiitoksia Kiitoksia. Ja seuraavaksi ministeri Jacek Dominik puheenjohtajavaltion nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Olen kuunnellut näitä puheenvuoroja hyvin tarkkaavaisena ja erityisesti se, että budjetti vuoden 2012 osalta pitäisi hyväksyä nopeasti ja olen erityisen iloinen tästä ja tiedämme, kuinka paljon ponnisteluita on tehty jäsenvaltioissa ja tiedämme, millaisia mukautuksia pitää tehdä tällä hetkellä. Ehdottomasti ei pidä lähettää jäsenvaltioille kielteistä viestiä, kun jäsenvaltiot yrittävät vahvistaa omaa budjettiaan. Kiinnittäisin huomioon siihen, että pieni enemmistö on mahdollistanut sen, että läpi meni kanta liittyen vuoden 2012 budjettiin. Olemme hyväksyneet 2,9 prosentin korotukset sitoumuksiin ja maksujen osalta lisäys oli 2,3 prosenttia. Neuvoston kanta budjetin 2012 osalta hyväksyttiin mutta oltiin myöskin huolissaan siitä, ettei ylitettäisi korotuksia, joita aikais- joihin aikaisemmin oli varauduttu. Meillä täytyy olla myöskin liikkumavaraa arva- ennalta arvaamattomia tilanteita varten. Joissain tarkistuksissa tätä liikkumavaraa halutaan supistaa ja halutaan jopa lisätä näitä kynnyksiä, jotka on määritelty monivuotisessa rahoituskehyksessä. Euroopan parlamentti haluaa tehdä ehdotuksen, joka sisältää budjettiin korotuksia, ja nämä korotukset ovat suurempia kuin ne, joita komissio on ehdottanut. Vaikka parlamentti haluaa tukea näitä painopistealueita ja korostaa niitä, maksujen tason pitää olla realistinen eikä yliarvioitu. Meidän täytyy kaikkien muistaa, että yliarvioinnit maksujen osalta vaikuttavat siihen, että että monissa jäsenvaltioissa budjettivaje kasvaa turhaan. Ja tämähän tietysti pahentaa tilannetta, ja kun ajatellaan nyt pääomamarkkinoiden tilannetta, se saattaisi olla erittäin kielteinen seikka. Eli meidän pitää olla realistisia, kun ajatellaan vuoden 2012 tarpeita. Sitten muutama kysymys, joihin neuvosto on kiinnittänyt erityistä huomiota. Neuvosto pelkää, että parlamentin ehdottamat korotukset ylittävät kynnysarvot otsakkeessa 1a ja 4 yli 400, 400 miljoonalla eurolla. Me panemme merkille, että parlamentti halusi ottaa käyttöön joustovälineen ITERin osalta, mutta neuvosto haluaisi, että tehtäisiin nopea päätös koskien tämän hankkeen määrärahoja pahoittelemme sitä, että meidän ehdotuksemme liittyen varoihin, joita voitaisiin käyttää ITERin rahoittamiseen, näitä ehdotuksia ei ole hyväksytty. Otsakkeessa 1b korotus on 5 prosenttia ja neuvoston huolissaan parlamenttiin ehdotuksesta, joissa palattaisiin ehdotukseen, jossa korotus oli 8 prosenttia. Neuvosto on myöskin huolissaan Euroopan parlamentin ehdotuksesta, jossa haluttaisiin nostaa otsakkeen neljä budjettia ja myöskin rajoittaa varoja, jotka on varattu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Se on erittäin tärkeä politiikan ala neuvostolle ja koko unionille, ja otsakkeessa viisi neuvosto korostaa, kuinka tärkeää on valvoa hallinnollisia kuluja, erityisesti syventämällä yhteistyötä toimielinten välillä ja lisäämällä hallinnon tehokkuutta. Tällaisiin toimiin on ryhdyttävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta voimme käyttää resursseja tehokkaammin nyt kun pitää tehdä budjettimukautuksia, joihin kaikki jäsenvaltiot ovat ryhtyneet. Mielestäni parlamentin ja neuvoston välillä ei ole eroja, kun ajatellaan Euroopan unionin prioriteetteja, joita tulee tukea ensi vuonna budjetista. Erimielisyyksiä kuitenkin on, kun ajatellaan, minkä tason, kuinka paljon resursseja tarvitaan näihin tavoitteisiin. Erityisesti maksujen osalta meidän täytyy löytää taso, joka ei aiheuttaisi lisäkuluja jäsenvaltioille, jotka joutuvat ehkä rajoittamaan budjettia sitten muiden tavoitteiden osalta kansallisella tasolla. Neuvosto uskoo, että seuraavat etapit budjettimenettelyssä jatkuvat erinomaisessa ilmapiirissä ja yhteisymmärryksessä, ja näin voimme löytää tyydyttävän tuloksen kaikille. Kiitos. Kiitoksia, ministeri. Ja sitten komission jäsen Lewandowski, joka vastaa budjetista. Herra puhemies, arvoisa ministeri, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Syyskuun täysistunnon aikana keskustelimme neuvoston kannasta ja nyt kyse on parlamentin käsittelystä muutama tunti ennen lopullista asian päätöstä. On tietenkin selvää, että Euroopan parlamentilla on toisenlainen näkemys kuin neuvostolla erilaisten tärkeiden asioiden tiimoilta. Ja jos neuvosto pitää kiinni omasta kannasta, niin kuin todennäköisesti käy, niin tässä nyt on hankala tilanne. Busek, Dominik ja komission edustajat tulevat samasta maasta, mutta me tarvitsemme sovittelua, joka alkaisi ensimmäinen marraskuuta ja se kestäisi kolme viikkoa mm, niin kuin esittelijät Balzani, Fernandes ja Böge sanoivat, niin kyllä meidänkin mielestämme on hyvä pitää kiinni tästä luonnoksesta, mutta parlamentti on yksi A on osalta ylittänyt nämä liikkuvan varat ja pyytänyt, että yksi Aan osalta käytetään joustovälinettä ja myöskin nelosotsakkeen osalta ainakin enemmän kuin mitä komissio ehdottaa. Prioriteetit ovat kuitenkin samat. Meidän mielestämme meidän pitäisi paremmalla tavalla pystyä rahoittamaan 2020-strategian tavoitteet. Näin voidaan myöskin kasvua ja työllisyyttä vaalia ja meidän täytyy huomioida ja nämä tämänhetkiset rajalliset varojenkäyttömahdollisuudet. Mitä tulee ulkosuhde toimintaan, niin me suosimme joustovälineen käyttöä, mutta vain ja ainoastaan siitä syystä, että me voisimme tukea naapuruuspolitiikkaa. Se on arkaluonteinen, tärkeä asia kaikkien toimielinten osalta. Meidän täytyy vahvistaa naapuruuspolitiikkaamme ja se ei onnistu ainoastaan varojen uudelleen siirtämisellä. Kun katsotaan näitä lukuja, 400 miljoonaa euroa siitä on sovittu sen toimielinten välillä, mutta asia ei onnistu vain ainoastaan varoja siirtämällä otsakkeesta toiseen, vaan meidän täytyy vahvistaa otsaketta neljä. Mitä tulee sitten ITERiin, Komissio on sitä mieltä, että meidän täytyisi löytää vielä yksi kompromissiehdotus näiden jo esitettyjen tarkastusten pohjalta, mutta se onnistuu vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, ettei ITERistä tehdä se kaiken ratkaiseva kysymys niin kuin viime kerralla silloin, kun keskustelimme vuoden 2012 budjetista. Mitä tulee maksuihin, se on aina hankala asia Ehdotuksemme perustui siihen, että me lähdemme liikkeelle 27 jäsenvaltion panostuksesta ja noin 9 miljoonaa euroa oli tämä leikkaus vuoden, 2020 vuoden 2012 osalta, mutta voin vahvistaa, että tässä tapahtuu pientä liikehdintää ja se ei ole mitenkään epätodennäköistä, epätavanomaista rahoituskauden loppumetreillä. Tällä hetkellä kuitenkin vuoden 2011 osalta maksujen osalta on havaittavissa tiettyä ö, alijäämää. Ja me emme voi tästä syystä hyväksyä neuvoston kantaa, että rajoittaisimme vielä enemmän tätä varojen käyttöä, sillä meillä ei ole nytkään riittävästi maksuvalmiutta käytettävissä tämänkään vuoden puolella toimien toteuttamiseksi. Mitä tulee hallinnolliseen budjettiin, niin Mielestäni hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että komissio haluaa jäädyttää nämä menot eikä lisää virkoja, mutta tietenkin me tarvitsemme tietynlaiset varaukset, jotka voidaan toivottavasti sovittelun kautta myöskin vapauttaa. Mutta meidän täytyy myöskin huomioida nämä pilottihankkeet ja valmistelevat toimenpiteet. Ja lopuksi vielä yksi asia. Meidän tulisi vapauttaa määrärahoja, mutta valitettavasti viime viikon maatalousministerin neuvostossa ei päästy eroon tästä umpikuja tilanteesta koskien Eli viitaan tässä tähän 314 miljoonaan euroon. Tietenkin meillä on vielä aikaa toimia ja saada nämä summat vapautetuksi käyttöön. Niin nyt sovittelun kynnyksellä meidän täytyy katsoa, millä tavalla tätä asiaa lähdemme käsittelemään. Ja on tietenkin selvää, että me toimimme komissiossa eräänlaisena sovittelijana, jotta saamme sitten toimivan kompromissin vuotta 2012 silmällä pitäen aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Ulkoasian valiokunnasta Maria Muniz de Urquiza. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies hyvä neuvoston edustaja ja komission jäsen tästä luokasta neljä. Se on historiallisesti aina taustaisaankin ollut liian vähän rahoitettu ja me olemme joutuneet tekemään siihen nostavia, no, nos, nousussa olevia maksusitoumuksia ulkosuhteisiin. Me, ta, me tahdomme unionina toimia äh, maailmanlaajuisesti ja siihen me tarvitsemme lisää, lisää varoja myös tänä vuonna ja ensi vuonna. Ja me tarvitsemme tähän luokkaan neljä, e, joka tähän mennessä on liian vähän rahoitettu maksusitoumuksiin, vaikka se on yksi unionin politiikan prioriteetti ja kuuluu myös uusiin prioriteetteihimme tänä, tänä, tämän vuoden kevään, arabikevään esimerkin osoittaessa. Ja tässä minä toivoisin, että me voisimme saada nyt mahdollisimman hieman eniten, enemmän ponnisteluja aikaiseksi vähimmäismäärän summan aikaansaamiseksi, jotta tämä, nämä tällaiset prioriteetit, kuten Palestiinan vakauttamisrahasto, saataisiin hyväksyttyä ja myös monet muut vastaavat prioriteettikysymykset voitaisiin ratkaista. Kiitoksia sitten Görens kehitysyhteistyövaliokunnasta. Monsieur le Président, dans son avis... Puhemies, Kehitysyhteistyövaliokunta muistuttaa budjetin osalta prioriteeteistaan. Ensinnäkin otsake 4, jossa on jatkuvasti alirahoitusta. Meidän on vaikeaa päästä kehityksen tavoitteisiin näillä varoilla. Sitten arabi kevät on meille haaste myöskin budjetissa. Meidän täytyy miettiä, mistä löydetään lisävaroja. Ja sama koskee myöskin politiikkaa, jolla halutaan torjua kehitysmaissa ilmastonmuutosta. Meidän pitää myöskin paremmin valita se, mihin käytämme budjettivaroja. Meidän pitää torjua köyhyyttä köyhissä maissa, myöskin rikkaissa ja nousevissa maissa. Ja meidän pitää supistaa köyhyyttä myöskin omien rajojemme sisällä. Mikäli meillä ei ole innovaatista rahoitusta ja erityisesti transaktioveroa, silloin saattaa käydä niin, että meillä ei ole riittävästi resursseja, jotta pääsisimme omiin tavoitteisiimme Euroopassa kehitysaseissuassa. Big Peter. Kiitoksia sitten Stastni kansainvälisen kaupan valiokunnasta. Kiitoksia herra puhemies. Näinä tiukkoina aikoina meidän tulee kuitenkin investoida, jotta kasvua ja hyvinvointia voidaan ajaa Intavaliokunnan esittelijänä ajan tätä asiaa ja me olemme hyväksyneet tällaiset aloitteet. Me tarvitsemme koordinoidun lähestymistavan yritysmaailmalle, jotta innovointia ja yrittäjyyttä voidaan ajaa kasvun aikaansaamiseksi. Nämä ovat sellaiset asiat, jotka me hyväksymme lähes yksimielisesti Intavaliokunnassa. Ja meidän täytyy varmistaa, että PK-yritykset voivat enenevässä määrin osallistua tähän kasvuhankkeeseen. Ja tämän lisäksi meidän täytyy myöskin panostaa yritystoiminnan lisäämiseksi Pohjois-Afrikassa yhteistyössä eurooppalaisten yritysten kanssa. Valiokuntani kollegat ovat sitä mieltä, että näistä hankkeista on lisäarvoa ja minä todellakin toivon, että huippukokouksessa asiasta ollaan samaa mieltä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Sitten Ole Ludvigsson talous- ja raha-asioiden valiokunnasta. Tack, herr talman. Huvudbudskapet från ekonomiutskottet är... Kiitoksia. Meidän kantamme on se, että uudet rahoitusnäkymät saavat niitä resursseja, jotka ovat tarpeellisia ja joiden avulla voidaan tehdä hyvää työtä. On hyvä, että parlamentti lähettää nyt tämän viestin, jotta valvontaviranomainen voidaan nopeasti perustaa ja että se saa varoja tehdä tehtävänsä. Komission ehdottamat säästötoimet tässä kohtaa ovat sopimattomia. Pankkien valvonta ja nämä stressitestit ovat osoittaneet, että valvonnan pitää olla tehokkaampaa. Heinäkuun stressitestit olivat nyt parempia ja huomattiin, että valvonta ei ollut riittävän vahvaa ja pankkilobbareilla oli hyvin paljon sananvaltaa. Nyt meillä on parempi valvontamekanismi käytössä, mutta meillä ei vielä ole selkeää kuvaa siitä, kuinka huonossa jamassa Euroopan pankkimaailma oikeastaan on. Seuraavassa testissä meidän on toimittava niin, että saamme riittävät resurssit. Kiitoksia sitten Beres, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me olemme iloisia siitä, että tällainen työllisyys- ja sosiaalivaliokuntaa koskeva budjettilinja on hyväksytty. Se on hyvin merkittävä asia. Tämä talousarvio 14. päivästä tammikuuta tätä vuotta on ensimmäinen arabikevään demokratisoinnin jälkeinen talousarvio ja me olemme iloisia tästä koulutusrahastosta, jotta sosiaalinen vuoropuhelu ja työmarkkinoiden kehitys voisi mennä eteenpäin näiden Välimeren eteläisyyden sen puoliskon edustajien kanssa ja sitä tuetaan myös unionin budjetissa. Valitettavasti tämä budjetti ei ole ensimmäinen kriisi aikana. Kaikki toimet, mitä voimme tehdä tukeaksemme nuorten työllisyyttä, erityisesti näiden lippulaiva- ja pilottihankkeiden kautta, joihin olemme ryhtyneet ja tämä ensimmäinen työpaikka verkosto, jonka olemme luoneet nuorille, voisi edetä ja me toivomme, että sovitteluissa neuvottelu, budjetin budjettineuvotteluissa tämä pysyisi mukana. Kiitoksia tämän ympäristövaliokunnasta Jutta Haugen. Herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, meidän ei tule tässä vääristellä to- todellisuutta. Tilanne on sama kuin joka vuonna. Neuvosto ei ymmärrä, mitä me haluamme. Aina on leikattu meidän vaatimuksiamme, vaikkakaan ne eivät ole olleet mitenkään suuria, erityisesti ympäristön, ilmaston, öö, elintarvike- ja rehuteollisuuden osalta. Kyse on yhdestä miljardista eurosta, eli 0,67 prosenttia koko unionin budjetista. Ja tästäpä syystä onkin hienoa, että budjettivaliokunta on hyväksynyt kaikki meidän ehdotuksemme. Ja tässä yhteydessä saaneen kiittää erityisesti esittelijä Balzania. Hän on tehnyt erinomaista työtä. Me olemme myöskin iloisia siitä, että tämä neuvottelupaketti pitää sisällään seitsemän pilottihanketta ja kolme valmistelevaa toimenpidettä niin kuin ympäristövaliokunta on ehdottanut. Näin suurta menestystä emme ole koskaan päässeet niittämään. Nyt meidän pitäisi vain neuvotella yhdessä neuvoston kanssa. Ehkäpä se onnistuu. Ehkä me saamme Euroopan kansalaisten näkökulmasta katsottuna hyvän neuvottelutulos. Kiitoksia sitten Vytiko Ferre teollisuusvaliokunnasta. Kiitoksia puhemies. Itressä kaikki ovat olleet sitä mieltä, että budjetin painopistealueiden täytyy heijastella EU 2020 strategisia tavoitteita. Ja onneksi budjettivaliokunta on myöskin tukenut tätä kantaa. Valiokunnassamme on ollut kolme erityistä painopistealuetta. Ensinnäkin se, että seitsemännen puiteohjelman täytyy tulla täysin täytäntöpannoksi, jotta se lisäisi innovatiivisuutta ja kilpailukykyä, jotta voisimme vastata tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Varoja ei pidä poistaa seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta, siis ei mitään varoja ja koko valiokunta on tällä kannalla. Tiedän, että taistelusta tulee rankka neuvoston kanssa ITERistä, mutta me pidämme tästä kiinni. Toiseksi, tässä taloustilanteessa meidän on tuettava PK-yrityksiä ja kaikkia ohjelmia, jotka ovat osoittautuneet arvokkaiksi PK-yrityksille. Kolmanneksi, meidän on huolehdittava siitä, että energiapolitiikan prioriteetit tulevat riittävästi esille ja olemme kiitollisia budjettivaliokunnalle siitä, että he ovat myöskin pitäneet kiinni näistä painopistealueista. Kiitoksia sitten sisämarkkinavaliokunnasta. Kozusnik. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, kaikki puhuvat nykyisellään kriisistä ja totta, nyt eletään kriisissä ja kansallisiin budjetteihin täytyy tehdä huomattavia leikkauksia ja me täällä Euroopan unionissakin joudumme näin toimimaan. Mielestäni on väärin, että unionin budjettia nostetaan kahdella prosentilla tässä tilanteessa. Ja tuo 4,9 prosentin nousu, joka meillä on, näyttäisi siltä, että tässä ollaan taloudelle realiteettien ulkopuolella. Kyllä, minä haluan, että työllisyyttä tuetaan ja että budjetti tukee kasvua myös, mutta me voisimme muuttaa kokonaan perusajattelutapaamme ja filosofiaamme näissä kaikissa budjettiluvuissa. Meidän täytyisi tutkia tarkoin sitä, onko näillä rahoilla rahoitusmenetelmillämme todellakin järkeviä tavoitteita ja onko niillä saavutettu selvät tulokset. Tässä täytyisi keskittyä sisämarkkinoihin, jonka toimivuus on talouskasvun ja kilpailun perusidea. Kiitoksia. Sitten liikennevaliokunnasta Liberatskin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, ministeri. Meidän valiokuntamme haluaisi tietää Euroopan laajuisista verkoista. Ja sanoisimme, että tämä on kohta, johon on tehty 10 prosentin muutos. Ja kyseessä on yksi tärkeimmistä painopistealueista. Ja jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että nämä Euroopan laajuiset verkot ovat myöskin niille painopistealue. Eli minusta on hiukan epäjohdonmukaista se, mitä juuri sanoitte, ministeri. Tehän sanoitte, että Euroopan budjetin pitää olla tehokas ja on hyvä, että komission jäsen totesi, että hän haluaa olla sovittelijana näiden eri etujen välillä. Kiitoksia. Original Development, Laszlo. Sitten Shurian aluekehitysvaliokunnasta. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat. Aluekehitysvaliokunta on tyytyväinen talousarviovaliokunnan tekemiin ehdotuksiin. Me pyydämme täysistuntoa olemaan muuttamatta sisällöllisesti tätä ehdotusta. Me hyväksymme tämän ja sen, että neuvottelun neuvoston kanssa. Periaatteessa juuri kehitysapu summat osoittavat sen, että me emme voi hyväksyä kehitysavun hidastamista. Kyse on yhdeksästä miljoonasta ja kehitysapuvaliokunnassa me emme kuitenkaan käyneet keskustelua tästä sen enempää, emmekä ryhtyneet käymään kauppaa tästä sen enempää. Mielestäni neuvostossa meidän täytyy pyrkiä hyväksymään komission ajatukset ja päästä tästä sovittelukokouksiin löytääksemme oikeat ratkaisut. Se vaatii poliittista tahtoa ministerien pohjalta puolelta. Kiitos sitten maatalousvaliokunnasta Kapula Santos. Signor President, eh, Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen, puheenjohtaja valtiopuolella. Haluaisin nyt puhua maataloudesta. Eurooppa enemmän kuin koskaan tarvitsee voimakasta yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolla taataan laadukkaita elintarvikkeita Euroopan kuluttajille ja myöskin ottaen huomioon ympäristön kestävyys. Näistä syistä, hyvät naiset ja herrat, muistuttaisin että me tarvitsemme maatalousbudjetin, joka on riittävä vuoden 2012 osalta. On hienoa, että maatalousvaliokunnan ehdotukset on otettu näin hienosti vastaan. Ja haluaisin, että vahvistatte sitoumuksenne näihin kysymyksiin tässä täysistunnossa. Edellisessä neuvoston kokouksessa tulokset olivat hieman epämääräisiä ja haluaisin nyt ottaa kantaa kuuden jäsenvaltion blokkiin, joka ovat estäneet elintarvikeavun köyhimmille ihmisille. Tässä tilanteessa, jossa kansalaisilla on hyvin suuria vaikeuksia, on vaikea ymmärtää tällaista asennetta. Komissio on yrittänyt löytää tähän onneksi ratkaisua. Sitten kalatalousvaliokunnasta Raimers. Herr President. Herra puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission edustaja, hyvä neuvoston edustaja. Me saimme valiokunnassamme hyvän kompromissin aikaiseksi siten, että varat pysyvät suht samalla tasolla kuin aikaisemmin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää, että me saamme riittävästi varoja käyttöömme, jotta kalataloushallinto voisi olla kestävään rakenteeseen perustuva myöskin jatkossa. Euroopan unionin täytyy kyetä täyttämään tehtävänsä kalatalousalalla ja me tahdomme tukea dynaamista toimintaa. Tämä pätee myöskin pilottihankkeisiin, jotka koskettavat vesimerihallintoa ja minä todellakin toivon, arvon kollegat, että kun äänestätte, niin huomioitte tämän meidän linjauksemme ja tuette sitä, ja että jatkoneuvotteluissa neuvoston kanssa voidaan sopia siitä, että tämä nykyisellään käytössä oleva varojen taso säilyy. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten kulttuurivaliokunnasta Lökkegaard, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kulttuurivaliokunnan koordinaattorina minä olin kovasti iloinen havaitessani, että meidän etusijakysymyksemme on huomioitu, vaikkakaan ei täysin. Me olemme samaa mieltä kuin komissio tässä asiassa, eli meidän täytyy tällaisina taloudellisina aikoina sijoittaa sellaisiin alueisiin, jotka voivat tuoda lisäarvoa myös 2020 ohjelmaan, erityisesti elinikäiseen oppimiseen. Se on erityisen tärkeää kasvuun tavoitteidemme saavuttamiseksi ja liikkuvuus tavoitteiden saavuttamiseksi. Erasmus esimerkiksi, sehän on hyvin menestyksekäs ohjelma ollut tähän asti. Ja me tahdomme nyt toivoa, että erilaiset urheiluun liittyvät ohjelmat voisivat myös kehittyä todellisiksi käytännön ohjelmiksi. Ne ehdot, joita kulttuurivaliokunta on asettanut, asettavat tietyt varaumat tähän komission ehdotukseen. Kiitos Sten Keller kansanvapauksen valiokunnasta. Kiitoksia. Kansanvapauksen valiokunta on tietysti tyytyväinen siihen, että olemme saaneet hiukan enemmän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden kysymyksiin kuten komissio on ehdottanut. Me katsomme, että tämä alue on erittäin tärkeä kansalaisillemme vapauksien, oikeuksien turvaamiseksi ja jotta voimme luoda eurooppalaista kansalaisuutta. Tietysti haluamme myöskin olla mukana säästämässä varoja, ja ennen kuin miltään uusia hankkeita tai pidennetään nykyisiä, meidän pitää läpikotaisesti arvioida niitä. Ja meidän täytyy katsoa, mitä historiasta on opittu. Meidän pitää keskittyä alueisiin, joilla on selkeää eurooppalaista lisäarvoa, mutta ei kuitenkaan ole järkevää luoda uusia virastoja tai antaa jo nykyisille virastolle uusia tehtäviä, jos meillä ei ole siihen riittävää rahoitusta. Virasto ei pysty tekemään tehtäviä, mikä sillä ei ole rahoitusta, ja sekin täytyy muistaa silloin, kun luomme uusia hankkeita ja uusia virastoja. Kiitos. Madame Silva. Kiitoksia sitten Kohmerin vetoomusvaliokunnasta. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Kiitoksia. Vetomusvaliokunnassamme halusimme varmistaa, että oikeusasiamiehellä on riittävästi varoja toimintansa varmistamiseksi. Hän nimittäin auttaa kansalaisia, hän poistaa ongelmia ja virheitä, joita ilmenee toimielimissä. Näin voimme vaalia myöskin Euroopan unionin kansalaisläheisyyttä. Ja kun katsomme vuoden 2012 budjettia, niin kasvu on vain 0,7 prosenttia ja Täytyy muistaa, että oikeusasiamies ei halua edes uusia virkoja toimintaansa. Hän oli jopa valmis leikkauksiin ja olen tyytyväinen, että budjettivaliokunta ei ole kuitenkaan suostunut näihin neuvoston esittämiin leikkauksiin ja toivottavasti voimme hyväksyä tämän ehdotuksen, koska sillä me voisimme osoittaa kansalaisille, että Euroopan unioni on lähellä heitä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten poliittisten ryhmien edustajat. Ensin Giovanni Lavia kansanpuolueesta, olkaa hyvä. Signor Presidente. Puhemies, komission jäsen, ministeri, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita Balzani, Fernandes, heidän tekemästään työstä ja kaikkia kollegoita yhteistyöstä, joka, jota he ovat tehneet kanssamme. Myöskin komissio on tehnyt erinomaisia ehdotuksia talousarvion osalta, ja tämä on osoittanut, että me ihan samaa mieltä ole tietyistä horisontaalisista kysymyksistä neuvoston kanssa. Parlamentti on siirtänyt maksuja ja sitoumuksia komission ehdotuksen tasolla. Ja vuosi 2012 on kuudes vuosi rahoitusnäkymistä ja sen täytyy heijastua kokonaisuudessaan myöskin maksujen tasossa. Monet hankkeet ovat lähestymässä loppuaan ja parlamentti haluaa nyt kantaa vastuunsa Euroopan tasolla. Ja meidän täytyy muistaa, että Euroopassa eletään vielä kriisiä. Me olemme halunneet ottaa käyttöön joustovälineen ainoastaan kahden otsakkeen osalta. Meidän täytyy valita ne hyvin tarkkaan. Ja erityisesti otsakkeessa neljä, siellähän on tapahtunut yllättäviä asioita ja niihin tarvitaan huomattavia maksusitoumuksia, joita ei pystytä tällä hetkellä takaamaan. Ja sitten otsake 1a, siinä on lisäys 30,7 eurona, jotka on liitetty kilpailukyvyn elvyttämiseen rahoitusmaailmassa ja meidän täytyy miettiä, mitkä ovat myöskin parlamentin prioriteetit. Ne liittyvät 2020-strategiaan ja kriisin aikoina, kuten tällä hetkellä, Euroopan budjetin pitää olla väline, jolla voidaan luoda eurooppalaista lisäarvoa ja toivon, että neuvosto voi ymmärtää lähestymistapamme ja on avoin neuvottelemaan ja tekemään työtä yhdessä kanssamme ja meidän pitää olla älykäs ja realistinen budjetti Euroopan kansalaisille. Kiitoksia sitten Jöran Färm sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Herr ordförande, kolleger. Stort tack till Francesca Balzani, José Manuel... Kiitoksia Balzani ja Fernandes ja Böge. He ovat pystyneet saamaan paljon tukea ehdotuksille näinä vaikeina aikoina. Hyvin usein äänestäjäni arvostelevat budjettia ja monet katsovat, että Euroopan unioni on pelkkä taakka veronmaksajille. Ja sitten sanon, että budjetti on vain 2 prosenttia Euroopan julkisista menoista – ja että lähes kaikki varat käytetään jäsenvaltioissa ja että mm, Euroopan budjetti on kasvanut hitaammin kuin jäsenvaltioiden budjetti. Meillä on tietysti velkoja ja haluamme, että jäsenvaltiossa olisi ylijäämää, mutta hyvin usein katsotaan, että veronmaksajat hyötyisivät siitä, että budjettia leikataan, mutta tilanne on päinvastainen kaikissa köyhimmissä jäsenvaltioissa erityisesti nyt Puolan jäsenvaltiokaudella me puolustamme EUn roolia ja haluamme tehdä tiettyjä leikkauksia, mutta tässä tilanteessa meillä on hyvin varovainen lähestymistapa. Me haluaisimme, että tutkimusta kehitystä, koulutusta, elinikäistä oppimista, Palestiinan tukea ja Pohjois-Afrikan tukea, rakennerahastoja ja myöskin Dontia. Niihin pitää saada enemmän rahoitusta, jotta pääsemme ulos kriisistä. Ja on hienoa, että me Euroopan parlamentissa olemme yhtä mieltä näistä asioista. Ja tietysti haluamme, että voimme tukea myöskin jäsenvaltioita. Ja yhdessä meidän tulisi yrittää löytää ratkaisu, jotta voimme suojella EUn roolia ja vahvistaa talouttamme. Kiitos. Anne Jensen. Kiitoksia sitten Anne Jensen liberaaleista. Kiitos puhemies. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijöitä Balzania ja Fernandesia mainiosta yhteistyöhengestä talousarvion eteen. Meidän ryhmässämme me Tiedämme, että tässä on nyt lisää määrärahoja ja lisää maksusitoumusmäärärahoja erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen, samoin kuin ulkopolitiikkaan. Meidän mielestämme ehdotus on hyväksyttävissä tietyt neuvoston esittämät säästöehdotukset ovat vähän omituisia. Tässä ministerikin puhui näistä säästöistä, esimerkiksi uudesta valvontaviranomaisesta. No meillä on kuitenkin tässä nyt valtava talouskriisi ratkaistavana ja on outoa, että juuri tässä uusis, uusista e, instituutioista ja uusista valvontaviranomaisista säästettäisiin. Meidän täytyy käydä todellista keskustelua, todellista vuoropuhelua näistä asioista, joiden pohjalta me pystymme pureutumaan niihin ongelmiin, jotka ovat todellisia ongelmia ja keskustelemaan sisältökysymyksistä, voidaksemme todella puhua varsinaisesta talousarviosta ja toivon neuvoston huomaavan, mitkä ovat ne todelliset tarpeet unionissa. Me olemme nyt luoneet kuitenkin hyvän vuoropuhelun ja kiitän Puolaa puheenjohtajakauden aikana esittämästä joustavuudesta ja toivon, että löydämme tästä yhden yhteisen ratkaisun. Bokros. Kiitoksia sitten Bokros EKR-ryhmästä. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Timing is Kiitos puhemies. Niin. E- me keskustelemme nyt euroalueen kriisistä myös Brysselistä ja nyt halutaan neuvostossa johtaa Euroopan unionia. Kiittäkö, kiinnittäkö kukaan huomiota keskusteluun, jota me täällä käymme, ja Euroopan todellisiin ongelmiin? Tässä täytyy muistaa se, että parlamentti ei näytä oppineen viime vuoden trilogista yhtään mitään. Tässä yritetään ainoastaan nostama, nostaa lähestulkoon viidellä prosentilla kustannuksia, ja näin parlamentti vain joutuu nöyryytettäväksi neuvostossa joulukuun lopulla. Ja sitten tässä ehdotetaan myös 4 prosenttia noihin maksusitoumuksiin ja määrärahoihin. Ja se on unionin julkisessa mielipiteessä tässä köyhyyden hengessä kaikissa jäsenvaltioissa ja myös äärimmäisen köyhyyden hengessä muutamissa jäsenvaltioissa suorastaan naurettavaa. Kriisivaltioiden täytyy leikata kustannuksistaan ja tässä myös enemmän maksajat valtiot joutuvat maksamaan enemmän. Voimmeko me jatkaa tällaisessa norsululinnakkeessa? Käytämme ainoastaan rahoja täällä, emmekä koko unioniprojektiin, emmekä sijoita tuleviin investointeihin. Meidän tässä täytyisi tehdä selviä leikkauksia tietyillä prioriteettialueilla parlamentin ehdotuksessa. Tässä ehdotetaan monia leikkauksia neuvostossa mutta, ja parlamentti taas muissa budjettilinjauksissa. Tässä Fernandesin tekstiä täytyisi tutkailla juuri nimenomaan siitä näkökulmasta, josta tulkkaus- ja käännöskustannuksia leikataan ja matkustuskustannuksia. Meidän ryhmämme näitä muutoksia nimenomaan haluaisi tukea. Kiitoksia. Madame Helga Kiitoksia sitten Helga Trypper vihreistä. Herr President Buzek, Arvoisa herra puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Vihreiden politiikkona minun keskeisin kriteeri on se, että kestävältä pohjalta käytämme äh, uusiutuvia energialähteitä ja me käyttäisimme näitä järkevällä tavalla ja varmistaen, että varoja käytetään järkevästi. Minun mielestäni tämä talouskriisi on osoittanut, että näin täytyy toimia ja Kyllä kaikkien toimielinten täytyy ajaa tätä tavoitetta ja parata siltä pohjalta yhteistä politiikkaa. Me tiedämme, mikä on jäsenvaltioiden tilanne. Se on hankala. Me tiedämme sen siitä syystä, että me edustamme näitä jäsenvaltioita. Me emme ole jotain ulkoavaruudessa tulleita Brysselissä toimivia poliitikkoja, jotka eivät tiedä realiteetista yhtään mitään, mutta pro-eurooppalaisina me tiedämme, että on olemassa tiettyjä politiikkoja, joita täytyy tukea, koska niistä on hyötyä koko unionin taloudelle ja strategiselle toiminnalle ja toki myöskin kansalaisten tulevaisuuden kannalta. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että 2020 strategian suhtaudutaan vakavasti ja investoidaan tiettyihin kysymyksiin, kuten hiili vähähiiliseen tulevaisuuteen, innovointiin ja teknologiaan, energian sääntöön, säästöön, energiatehokkuuteen ja niin poispäin, koska näiden toimien kautta voidaan varmistaa uusien työpaikkojen syntyminen ja sitä kautta myöskin varmistamme kilpailukyvyn kasvamisen kansainvälisillä areenoilla. Ja tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että yksissä tuumin me pyrimme etenemään budjetin pohjalta. Se ei tarkoita vihollista asennoitumista jäsenvaltioiden säästöpolitiikkaan, vaan tarkoituksena on osoittaa, että tästä syntyy todellista eurooppalaista lisäarvoa ja tuetaan myöskin kansallisia talouksia. Meidän täytyy siis säästää, mutta järkevältä pohjalta myöskin investoida tulevaisuuden kannalta tärkeisiin alueisiin. Meidän täytyy säästää siellä, missä tuhlaamme varoja sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät ole tulevaisuuden kannalta järkeviä. Kun katsotaan Iteriä, niin 1,3 miljardia halutaan lisää. Niitä varoja vaan ei ole käytettävissä. Me tiedämme, että komissio ja neuvosto haluavat panostaa tällaiseen riskialttiseen teknologiaan. Miksi sillä saralla ei voitaisiin säätää, säästää? Ja säästöä voitaisiin saada aikaiseksi myöskin hallintopuolella EU-ssa. Me sanoimme, että tulkkauksen ja kääntämisen sektorilla me voisimme säästää 20 prosenttia. Myöskin bisneslennoilla voimme säästää, säästää lyhyillä lennoilla. Emme tarvitse bisnesluokkaa laisinkaan, vaan ekonomi riittää. Minä uskon, että sitä kautta voimme osoittaa, että me olemme myöskin kykeneviä säästämään omissa toimissamme. Kiitoksia. Kiitos sitten Portas vasemmistosta. Kiitos puhemies. Tämä 2012 talousarvioehdotus. Periaatteessa se on saanut pohjansa jo vuonna 2006 ja nämä suuret pääluvut 2008-2009 vuodet ovat ohjailleet sitä ennen tätä velkakautta. kautta nyt nämä luvut eivät näytä vastaavan vuoden 2012 tavoitteita. Tämä budjetti on hyvin leikattu ja se on liian vähäinen unionin tarpeisiin nähden. Tämä on ongelma ja toinen ongelma tässä ehdotuksessa ovat ne vanhat sitoumukset, joita on tehty vanhojen kunnianhimoisten ajatusten pohjalta, erityisesti turvallisuuspolitiikassa ja koulutuspolitiikassa. Tässä nyt ei enää samalla tavalla tueta esimerkiksi pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tässä annetaan ikään kuin liikaa varoja suurille yrityksille, varsinkin lääket tehtaille enemmän kuin lääketieteelliselle tutkimukselle tai pienille ja keskisuurille yrityksille, ja me emme voi tätä ehdotusta näiltä osin tukea. Hyvä puhemies, muutama sana vielä parlamentin omasta talousarviosta. Ensimmäistä kertaa tässä nyt on tehty tällainen eh, ehdotus meidän hallintomenoillemme, enkä ymmärrä mistä syystä tässä jätetään meidän edustajien omat ehdotukset syrjään. Tässä puhutaan 20 miljoonan euron kustannusleikkauksista tulkkauksessa ja käännöksissä. Tämä vaikuttaa suoraan monikielisyyteen, mutta ei kuitenkaan meidän varoihimme puututa millään tavalla. Niitä ei uskalleta leikata. Tässä parlamentin pitäisi tukea yhtenäisyyttään. Joissain joissain valtioissa tämä vyönkiristyspolitiikka johtaa työttömyyden nousuun ja eläkkeiden ja palkkojen laskuun parilla kymmenellä prosentilla. Tämä on huomattavan epäoikeudenmukaista, miten me pystymme pitämään kiinni niistä periaatteista, joiden pohjalta meihin omiin varoihimme ei mukamas voisi millään tavoin koskea. Mitä, minkä käsityksen kansalaiset meistä sitten oikeastaan saavat? Millä, miten he sitten meitä oikeastaan katsovat? katsovat ja miten me voimme katsoa heitä suoraan silmiin tällaisessa tilanteessa. Jos parlamentti haluaa omiin varoihinsa ainoastaan olla koskematta, siinä voidaan kysyä yhteiskunnallisesta vastuustamme. Meidän omatuntomme varmasti äänestää tässä tämän, tätä, tämän talousarvion mukaisesti. Kiitos sitten EFI-ryhmästä Andreasen. Kiitoksia Monissa jäsenvaltioissa on nyt tiukkoja säästötoimia, mutta komissio nosti 4,9 prosentilla ensi vuoden budjettia. Tämä korotus, kun ajatellaan maiden vaikeaa tilannetta, ei tietenkään voi mennä läpi neuvostossa. Mutta silti kahden prosentin korotus hyväksyttiin, mikä mielestäni on mahdotonta hyväksyä. Parlamentti ei ole kuunnellut neuvoston ehdotuksia, ja nyt pyydetään 5,2 prosentin korotusta, ja peruste tälle on se, että tarvitaan investointeja, jotta EU selviäisi kriisistä. Seis. Miettikää. Miettikää, mitä tapahtuu veronmaksajien varoille, joita on jo investoitu, jotta päästäisiin Lissabonin strategian tavoitteisiin. Miksi pitää laittaa esimerkiksi Galileon lisää rahaa? Se maksaa 22 miljardia veronmaksajille. Miksi tarvitaan lisää varoja turhiin hankkeisiin, kuten Euroopan historian taloon? tai miksei voida vähentää parlamentin jäsenien määrärahoja? Miksei parlamentti sano, että tämä meno saa nyt riittää? Kiitoksia ja sitten Hartong sitoutumattomista. Herra puhemies, tuttu tilanne. Uudemman kerran me haluamme nostaa menoja, mutta poliittista tahtoa säästämiselle ei ole olemassa. Parlamentti sanoo, että enemmän varoja tarvittaisiin, enemmän kuin mitä komissio ehdottaa. Kolme miljoonaa Turkin kyproslaisille, virastoille, 20 miljoonaa pilottihankkeille, hankkeille, kuten tuulivoimaloihin ja niin poispäin. 27 miljoonaa Iranin, Irakin, Jemenin, latinalaisen Amerikan kaltaisille tahoille. 100 miljoonaa palestinalaisalueelle. On hävytöntä, että parlamentti ajaa tällaista politiikkaa. Tässä ei todellakaan muisteta, minkälaisissa ongelmissa ihmiset ovat. Mutta hyvänä asiana voidaan pitää se, että asia menee taas neuvoston käsittelyyn ja siellä Alankomaat voivat taas yrittää puhua kollegoille järkeä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ensimmäisenä Garriga Pojeto. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, neuvoston edustaja. Kiitokset esittelijöille Balzanille, Fernandesille, samoin kuin Lavialle jotka äh, ovat nopeasti vieneet tätä asiaa eteenpäin yhteisymmärryksessä hyvin ristiriitaisista kysymyksistä, joista poliittisilla ryhmillä alun perin oli varsin toisistaan poikkeavat kannat. Ja minun poliittisen ryhmäni näkemyksestä tämä budjetti lisää, edustaa riittävää rahoitusta ja riittävää kurinpitoa sekä maksusitoumuksissa että varsinaisissa maksuissa. Ja tässä on nyt äh, saatu Eri erinäiset tavoitteet täytettyä erityisesti naapuruuspolitiikassa ja seitsemännessä puiteohjelmassa. Ei täytyisi olla kovinkaan vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen tästä myöskään neuvostossa. ITERin rahoitus on nykyisyyden, tulevaisuuden ongelma pikemminkin kuin nykyisyyden ongelma ja 2012 varmasti muuttuu neuvoston ehdotuksessa vielä kovastikin. Sitten näistä maksuista toivomme sovittelua sovittelua. Neuvoston täytyy miettiä tarkoin sitä asiaa, että komissio esittää korjaustalousarviota tälle tämän vuoden lopulla. Tämä osoittaa sen, että me käytämme määrärahoja enemmän kuin alun perin näytti ja neuvoston toive nyt vaikuttaa kahden prosentin maksun tason säilyttämisestä, joka ei vaikuta 2012 investointien ja koheesiopolitiikan säilyttämisen kannalta järkevältä. Tässä me parlamenttina olemme tehneet järkevän rajoittavan talousarvioehdotuksen, jossa on tehty riittäviä uhrauksia myös edustajille päivärahoissa ja yleisalennus myös matkamaksuissa. Ja onnittelut tästä. Kiitokset. Kiitokset, Karriga. Nyt puolitoista minuuttia. Herra Vogan, olkaa hyvä. Thank you, uh, uh Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiittää myöskin esittelijää Erityisesti tämä lähestymistapa oli hyvä. Se on johtanut siihen, että nämä korotukset ovat alempia 0,8 prosenttia. Erityisen hyvä on tämä menojen jäädytykset 2012 ja 5 prosentin leikkaus matkustusbudjettiin, käännös- ja tulkkauskustannusten säästöt ja kaikki muut säästöt, jotka on havaittu otettu esille neuvotteluissa. Sosiaalidemokraatit olisivat halunneet mennä hiukan pidemmälle, ja siksi olemme esittäneet tarkistuksia, jos halutaan jäädyttää kaikki määrärahat, myöskin päivärahat ensi vuonna. Ja haluamme, että puhemiehistö arvioisi kunnolla matkakustannuksia ja miettisi, miten voidaan supistaa bisnesluokan lentoja. Ja myöskin haluaisimme, että Euroopan parlamentin budjettia verrataan esimerkiksi jäsenvaltioiden parlamenttien ja kongressien ja Yhdysvaltojen kongressien budjettiin. Haluamme myöskin avoimempaa kiinteistöpolitiikkaa, jotta voimme varmistaa, että parlamentti saa tulevaisuudessa täysimittaisesti tietoa ehdotuksista, jotka liittyvät uusiin rakennuksiin. Olisimme nyt vielä pidemmälle tästä ja pyytänyt, että kaikki tämän mandaatin määrärahat jäädytettäisiin. Kun on lisää työtä tehty ja kun mietimme parlamentin kuluja, voimme vielä vielä pidemmälle ja säästää vielä enemmän. Tänä vuonna on käynnistetty tämä hyvin. Olemme nähneet, että säästöjä voidaan tehdä ja voimme kuitenkin suojata parlamentin toimintaa. Kiitokset teille ja puolitoista minuuttia. Alvaro, olkaa hyvä. Herra puhemies, sydämelliset kiitokset. Hyvää huomenta, arvoisa komissaari, hyvä neuvoston edustaja. Edis esittelijä Fernandes parlamentin budjetin osalta on saavuttanut todellisen läpimurron verrattuna edellisvuosien toimiin ja oli hienoa, että rakentavassa hengessä keskustelimme myöskin Euroopan parlamentin pääsihteeristön ja sihteeristön kanssa. Me olemme joutuneet kiristämään vyötämme ja siten osoittaneet, että varoja voidaan käyttää tehokkaasti ja silti säästää menoissa. Se on mielestäni selkeä viesti näinä aikoina, kun jokaisessa jäsenvaltiossa keskustellaan siitä, miten selviytyä tästä kriisistä. Ja parlamentti oivasti osoitti, miten voidaan tehdä. Me olemme säästäneet 47 miljoonaa mutta toki säästömahdollisuuksia on enemmänkin olemassa. Se, ei tarkoita sit, se tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse ostaa 30 miljoonan euron arvoinen rakennus ja saneerata se. Kyllä me voisimme käyttää varoja tehokkaamminkin hyväksi ja uskon tämän lisäksi, että me voisimme säästää enemmänkin ja käyttää varoja tehokkaammin, mikäli vaan budjetti budjettivaliokunta ei saisi käyttöönsä sellaisia ehdotuksia, joissa ehdotetaan säästöjä, vaan saisimme kattavan selvityksen tilanteesta, koska silloin näkisimme, miten varoja käytetään ja lopuksi todettakoon, että me voisimme säästää yli viisi kertaa enemmän kuin nykyään, jos emme vaan lähtisi tänne Strasbourgin kokoustamaan, vaan hoitaisimme nämä täysistunnot Brysselissä. Kiitoksia. Kiitokset Alvaro juuri oikeaan aikaan saavuitte. Ellis, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin tukea sitä linjaa, jota ryhmäni edusti tänään, eli haluamme säästöjä ja myöskin käyttää varoja vuoden 2012 budjetissa. Olemme olleet oikeilla teillä. Tähän mennessä olemme keskittyneet EUn painopistealueisiin. Mutta kun ajatellaan nyt näitä tärkeitä neuvotteluita tänään ja huomenna muualla Euroopassa sen suhteen, miten käsittelemme velkaongelmiamme, meillä ei vielä tässä menettelyssä ole riittävästi keskitetty siihen, missä säästöjä voitaisiin tehdä budjetissa, jotta sitten löydettäisiin varoja tuleviin kilpailukyky- innovaatiohankkeisiin, joista olemme täällä hyvin pitkälti samaa mieltä olemme antaneet tietoja budjettimenettelyyn ja mietimme, voisimme saada jopa kahden miljardin säästöt silloin, kun tiettyjä kohtia ei ole pantu riittävästi täytäntöön. Meidän täytyy mennä neuvoston kanssa sovitteluun ja meidän täytyy kesku- keskittyä niihin kohtiin, joissa voimme sä- tehdä säästöjä ja niihin, missä varoja voidaan käyttää tehokkaammin. Kiitokset Elis ja herra Alfonsi, olkaa hyvä. Euh, Kiitos puhemies meidän ryhmämme tästä äänestyksestä jättäytyy pois ja tämä johtuu siitä, että tämä on ristiriitaista. Meidän mielestämme komission toiminta energiakysymyksessä on hämmästyttävän huonoa ja erityisesti kun ajattelemme Fukushiman katastrofia, Saksa, Italia, Sveitsi ja moni muukin on oppinut tästä jo läksynsä komissiosta, komissiosta mikään ei liikahda ja sen, se näkyy juuri talousarviossa tiettyjä marginaalimuutoksia on tehty ja näin vain tuetaan samalla tavalla esimerkiksi ITER-hanketta eikä edetä tämän pidemmälle. Meidän täytyisi näitä kestämättömiä neuvoston ehdotuksia pikemminkin korjata pikemminkin kuin näistä maksusitoumusmäärärahoista leikata niin, näin paljon 2013-2020 rahoin varoin. Ja tämä neuvoston ehdotus ei ole mikään järkevä, vaan pikemminkin se kuristaa koko talouden ja kulkee Eurooppaa vastaan. Kun aloitamme nämä neuvottelut, niin meidän tulee muistaa, että Euroopan unionin talousarvio ei ole koskaan ollut ollut alijäämäinen, ei ole olemassa eurooppalaista velkaa ja se tuo lisäarvoa politiikan yhtenäistämisessä. Tässä me emme pysty ratkaisemaan talouskriisiä tällaisin keinoin. Kiitoksia. Kiitokset Alfonsi ja seuraavaksi herra Klute. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Äh, danke, herr Präsident. Seit Herra puhemies, kiitoksia. Unionin budjetti on pitkään ollut samalla tasolla, vaikkakin tehtäväkenttä on laajentunut ja rahoituksen tarve on kasvanut selvästi. Finanssivalvonta viranomaisen myötä on luotu uusia elimiä, ja jotta nämä instituutit voivat toimia tehokkaasti, ne tarvitsevat myöskin riittävästi varoja. Finanssi- ja pankkialan kriisin myötä jäsenval- joidenkin jäsenvaltioiden eh, tilanne on muuttunut hallitsemattomasti ja heidän tilanteensa parantaminen vaatisi muutoksista jopa kriisimaiden varalle muodostettavasta Marshall-ohjelmasta. Me tarvitsemme sellaisen meno-ohjelman, joka osoittaa kansalaisille ja nuorille, että töitä on tarjolla ja tuloja, mutta neuvosto vaan leikkaa komission ehdotuksia, vaikka sekin on jo pienempi kuin tarve vaatisi. Jos me emme saa budjettiin lisää varoja, niin parlamentin ja komission tulisi tehdä kaikkensa, jotta neuvoston ehdottamat leikkaukset saataisiin poistettua ehdotuksesta. Kiitoksia. Kiitokset Klute. Sitten minuutti Morgantille. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tämän kriisin aikana Euroopan täytyy konkreettisesti vastata ja luoda todellista lisäarvoa lisäämällä budjettivaroja ja meidän ei pidä leika, tehdä leikkauksia pk-yritysten osalta seitsemännestä puitohjelmasta ja tämä on mielestäni hyvä tulos. Frontex on myöskin tärkeä tekijä ja neuvosto teki virheen, kun se antoi sille lisätehtäviä, mutta ei kuitenkaan lisää resursseja. Eli tämä liittyy maahanmuuttoon ja rajavalvontaan ja parlamentti on ollut vastuuntuntoisempi. Se, että leikataan parlamentin matkakuluja, no, todelliset säästöt saataisiin aikaan, jos poistettaisiin Strasbourg. Sopimuksia voidaan muuttaa näinä vaikeina aikoina. Voisimme vihdoinkin miettiä kysymyksiä, jotka liittyvät parlamentin toimipaikkaan. Morganti. Kiitokset Morganti. Minuutti rouva Vermantille. Olkaa hyvä. Dankeschön, herr Herra puhemies, kiitoksia. Arvoisat kollegat, Euroopan parlamentin ehdotus vuoden 2012 budjetin osalta se, että pyritään saavuttamaan 2020 tavoitteet. Vuoden 2012 budjetti on pienenevä, mutta meidän täytyy huomioida, että Kroatian jäsenyys ja 18 uutta parlamentaarikkoa johtavat uusiin kustannuksiin. 1,9 prosenttia olisi kasvu vuoteen 2011 verrattuna. Täytyy muistaa, että tämä on kaikkien aikojen pienin kasvuluku viimeisen 15 vuoden aikana ja viimeisten vuosien aikana olemme aina vain onnistuneet toimimaan siten, että otamme käyttöön uusia tehtäviä ja kustannuksia ilman, että menot kasvaisivat. Ja keskeisin tehtävään on se, että sisämarkkinaprojekti saadaan toteutettua ja että nuorten kannalta tärkeisiin koulutushankkeisiin investoidaan. Saan kiittää kollegoita Balzani, Böge ja Fernandesta heidän tekemästään työstä. Kiitoksia. Gracias, Verman. Kiitokset. Verman kaksi minuuttia seuraavaksi herra Lamassurille. President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin onnitella esittelijöitä loistavasta työstä ja tuoda tähän muutaman kommentin. Kaksi vuotta sitten suurin piirtein muutama kollega näyttää unohtaneen sen, että talousministerit haukkuivat unionia siitä, että oli käytetty liian vähän rahoja ja liian hitaasti. Tässä nyt sitten neuvosto pyrkii löytämään ratkaisua näihin velkaantumisongelmiin ja heti kriisin alusta lähtien parlamentti on halunnut löytää ratkaisuja. Me tiedämme, hyvä neuvoston johtaja, e- e- että kansallisella tasolla ei enää voida toimia muulla tavoin. Me haluamme päästä nopeaan ratkaisuun, mutta meitä kiinnostaa erityisesti seuraavat kohdat. Erityisesti se, että parlamentin prioriteetit otetaan huomioon, niin kuin esittelijät ovat sanoneet, erityisesti kilpailukykyasioissa ja Euroopan roolissa koko unionissa. Toiseksi johdonmukaisuus neuvoston tekemien päätösten ja, ja niiden talousarviovaikutusten välillä. Usein tässä näytetään suorastaan luottamuksen luottamuksen kelvottomilta, varsinkin maahanmuuttopolitiikassa. Ja kolmanneksi oikeuskysymykset niitä valtioita kohtaan, jotka tarvitsevat eniten Euroopan apua mm, taust, edistyäkseen sen takia, että ne ovat joutuneet kärsimään vaikeista historiallisista ongelmista. Niitä täytyy pyrkiä auttamaan mm, eteenpäin pääsemisessä. Ja neljänneksi FARE-ohjelman rahoittaminen rahoittaminen samoin kuin 2020 ohjelman rahoittaminen. Täytyy todellakin nyt kasvua pyrkiä saamaan aikaiseksi, koska sen avulla velkaa voidaan maksaa takaisin. Me syytämme monta kertaa markkinoita ja pankkeja. Meidän ei tarvitse tässä nyt sokeasti toimia ja meidän täytyy nähdä, että, nähdä vähän pidemmälle itsekin. Kiitokset. Kiitokset Lama Syr. Ja seuraavaksi minuutti minuutti. Herzog, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella Balzania ja Bytikofferia esittelijöitä. Kolme kommenttia. Ensinnäkin, meillä ehkä ei ole lisää varoja, mutta tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Me tarvitsemme vahvemmat sisämarkkinat, enemmän solidaarisuutta, enemmän aluetukea ja enemmän kasvua. Toiseksi Euroopan unionin talousarvio ei ole kustannus, vaan investointi tulevaisuuteen. Ajatellen jäsenvaltioiden taloutta ja näin voimme päästä kestävään kasvuun. Ja tuloksena saattaa myöskin olla työpaikkojen syntyminen EU-hun. Ja tämähän on köyhyyden vastaista taistelua myöskin. Euroopan parlamentti pitää kiinni tästä sovittelussa. Me emme lähde tinkimään näistä asioista, jotka vaarantavat 2020 strategian ja yhteiset tavoitteemme. Kiitos. Kiitokset Herzog. Puolitoista minuuttia. Haaglund, olkaa hyvä. Talman. Först ett tack till våra Herra puhemies, alkuun kiittäisin esittelijöitä heidän tekemästään hyvästä työstä. Yksi asia täytyy pitää mielessä. Neuvottelut olivat hankalat, mutta me yritimme edistää niitä ja tämä ehdotus on jotain sellaista, mitä jäsenvaltiot eivät voi hyväksyä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän on löydettävä yhteinen kanta. Minä vastasin liberaalien ryhmässä asian käsittelystä. Me ehdotimme leikkauksia, mutta valitettavasti äänestyksessä nämä ehdotuksemme eivät menneet läpi. Tästäpä syystä Äänestyksen aikana tulemme äänestämään tyhjää, mutta positiivisena seikkana mainittakoon se, että me haluamme ajaa 2020-strategian tavoitteen asettelua innovointiin, tutkimukseen, kehitystoimintaan. On tarkoituksena investoida enemmän ja se on hyvä asia. Mutta toisaalta taas ymmärrämme, että nykyinen taloustilanne ei anna mahdollisuutta budjetin rajattomaan kasvattamiseen. Nyt vain täytyy katsoa, mitkä ovat nämä uudet menot, mutta myöskin mitkä ovat ne mahdolliset säästömahdollisuudet. Olisi tietenkin ollut hienoa, jos olisimme rakentavalta pohjalta pystyneet keskustelemaan leikkauksista. Se ei onnistunut, mutta katsotaan nyt, miten neuvottelut etenevät. Kiitoksia. Kiitokset Haglund ja minuutti herra Epninkille. Kiitoksia kansalaiset joutuvat tekemään säästöjä, mutta kansalaiset kysyvät, mitä me teemme. Meidän pitää näyttää esimerkkejä, mutta me emme mitenkään ole säästäneet, vaan päinvastoin EUn budjettia on korotettu 1,6 miljardin euroon. EUn parlamentin budjettileikkauksia pidettiin epäeurooppalaisina, mutta tällä hetkellä se on Eurooppa-myönteinen teko. EKR-ryhmässä olen aina ehdottanut, että uudistettaisiin parlamentin budjettia ja kollegani Van Oudenin kanssa äskettäin käynnistä budjetin asiakirjan, joka liittyy siihen, millä tavalla budjettia parlamentissa voitaisiin leikata jopa 25 prosentilla. Eli tämä on lähetetty budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan jäsenille. Meidän täytyy esimerkiksi lopettaa ravintoloiden tukeminen. Meidän täytyy rajoittaa kielten määrää esimerkiksi käännösten osalta – ja meidän täytyy unohtaa Euroopan historian talo. Se on ihan sopimaton hanke ja siitä tulisi Euroopan parlamentin valkoinen elefantti, jonka vuoksi kansalaiset halveksisivat meitä. Kiitos. Kiitokset Epnik ja seuraavaksi minuutti herra Van Hekelle. Herra puhemies, kiitoksia. Euroopan unioni on kohdannut suuren kriisin mutta tämä budjetti on melkoinen häpeä. Häpeällinen siitä, koska me emme todellakaan yritä säästää esimerkiksi luopumalla aivan täysin järjettömistä eurooppalaisista virastoista ja ö, elimistä, esimerkiksi alueiden komitea tai talous- ja sosiaalikomitea niiden todellinen hyöty on minulle kaikkea muuta kuin ymmärrettävä ja niistä syntyy kustannuksia noin 200 miljoonan euron mm, verran joka vuosi. Ja sitten Europal TV, se maksaa 9 miljoonaa, 3 miljoonaa menee Kyprokselle ja on näitä järjettömiä hankkeita enemmänkin. Ja häpeällistä on myös se, että me emme kykene omaa budjettia pitämään järkevällä tasolla. Ja joka puhuu nyt että tämä olisi tekopyhää väittelyä, niin se ei ymmärrä, mistä on kyse. Mutta jos te vain hyväksytte nämä leikkausehdotukset, niin silloin ei kyse ole enää tekopyhyydestä, vaan osoitamme kansalaisille, että me todellakin olemme valmiita tekemään näitä tarvittavia säästötoimenpiteitä. Kiitoksia. Kiitokset, Van Heke. Ja kaksi minuuttia Marineskulle. Kiitos puheenjohtaja. Me keskustelemme 2012 vuoden budjetista samanaikaisesti, kun neuvosto keskustelee Brysselissä kansallisista talousarvioista. Saattaa vaikuttaa hassuuta keskustella näistä samanaikaisesti ja varsinkin budjettiavustuksista, mutta minun mielestäni on erityisen tärkeää toimia juuri näin. Me keskustelemme nimittäin kriisistä samoin kuin työpaikoista ja investoinneista. Unionin budjetti luo ja säilyttää työpaikkoja. Meidän täytyy myös muistaa se, että me pystymme budjetin avulla vähentämään alijäämää ja velkoja, koska tässä yhdeksänkymmentäviisi prosenttia ohjautuu nimenomaan investointeihin. Meidän täytyy kehittää Euroopan investointeja, varsinkin liikennettä, energiaa ja viestintää. Unionin, unioni on maailman suurin talousalue ja meidän täytyy nimenomaan säilyttää tämä asemamme sisämarkkinat loppuun saattamalla erityisesti palvelujen osalta. Me olemme olemme asettaneet 2020 ohjelmassa tavoitteeksi koulutuksen, työllisyyden ja nuoret. Ja meidän täytyy muistaa tämä budjettia hyväksyessämme. Sanotaan, että osa valtioista maksaa enemmän kuin saa. Minä en ole vielä nähnyt kuitenkaan riittävän uskottavia tutkimuksia siitä, miten, miten unionin budjetti todellisuudessa vaikuttaa koko Euroopassa. Haluaisin tietää, miten yksi euro, joka investoidaan yhteen tiettyyn valtioon, jää pelkästään tuohon valtioon. Eikö se pikemminkin kuitenkin siirry myös rajojen yli toisiin valtioihin. Tässä minä haluaisin erityisesti miettiä tämän budjetin vaikutuksia työvoiman liikkuvuuteen tästä näkökulmasta. Hyvät kollegat, minun mielestäni yksi euro, joka investoidaan yhteen tiettyyn alueeseen Euroopassa, vaikuttaa kaikkiin unionialueihin. Koko unionin budjetti takaa unionin tulevaisuuden ja me, meidän koko tulevaisuutemme riippuu Euroopan unionista ja sen takia meidän täytyy unohtaa koko budjetti populismi ja äänestää budjetista sitten kuin ehdotettu on. Kiitoksia. Kiitokset Marinesku. Seuraavaksi minuutti Kualtierille. La rubrica 4 Otsake 4 on alirahoitettu, kun ajatellaan sitoumuksia ja EUn strategiaa. Nämä ovat vaikeita valintoja. Me haluamme pitää kiinni painopistealueistamme, erityisesti Palestiinalle varatuista varoista. Se on hyvin tärkeää, kun ajatellaan millaisia valintoja Yhdysvaltojen kongressi on tehnyt. Sitten yhteinen ulko- ja, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka se liittyy hyvin täsmällisiin kohtiin, jotka eivät liity muihin hankkeisiin. Esimerkiksi Afganistanin osalta tehdään leikkauksia, mutta täytyy muistaa, että olemme saaneet hyviä tutkimuksia läsnäolostamme tällä alueella ja olemme tukeneet muiden strategioita ja tämä on ollut suuri menestys. Sitten hätätilanne ja erityisedustajat. Tässäkin on ihan loogisesti tehty leikkauksia. Neuvosto kieltäytyy artiklan 51 säännöstä. Euroopan parlamentillahan on rooli näissä toimissa Madridin sopimusten mukaisesti, eli tässäkin on pakko tehdä leikkauksia. Parlamentti ei valitse näitä säästötoimia. Neuvosto ei voi sitten ihmetellä, mitä tästä tulee seuraamaan. Kiitokset Gualtieri.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 viemme omaa ajatustamme eteenpäin, kun taas komissio ja neuvosto eivät kehitä millään tavoin ohjelmia, ne eivätkä vastaa Lissabonin tavoitteisiin. Tässä on esitetty kaikenlaisia sattumanvaraisia leikkauksia huomioimatta nykyistä talousta ja sosiaalitilannetta. Tässä tahdottaisiin nimenomaan 2020 strategiaa kehittää ja kehittää tutkimustyöllisyysohjelmia, kilpailukykytavoitteita ja kohesiotavoitteita ja julkista julkisia, julkisia varojen käyttöä. Tämä kohesio erityisesti on Balzanin tekstissä eh, etusijalla ja siitä häntä kiitän. Mutta budjetissa on liian vähän varoja erityisesti niille valtioille, jotka ovat joutuneet tekemään leikkauksia julkisissa varoissaan ja erityisesti mietin tässä koko makrotaloudellista tilannetta ja kansalaiset, jotka ovat huonoimmassa asemassa, joutuvat tässä kärsimään ja erityisesti minä mietin tässä, eh, minkälaisen surullisen eh, Eh, tuloksen neuvosto ja komissio ovat ajatelleet unionin eh, elintarvikeapuohjelmalle. Mielestäni tässä ei pitäisi luoda eurobonuksia sen enempää ja täytyisi luoda toisenlainen budjetti ja miettiä, minkälaisia haasteita meillä on neuvoston huippukokouksessa ja minkälaiset lopputulokset voimme tehdä Merkelin ja Sarkozyn neuvotteluista viime viikonloppuna. Kiitokset. Kiitokset eh, Rova Grelier ja sitten minuutti herra Van Nistelrooylle, olkaa hyvä hyvä. Puhemies, kiitoksia. Haluaisin puhua vain yhdestä asiasta, nimittäin joustovälineen käytöstä vuonna 2012. Meillä on kaksi tavoitetta, naapuruusohjelma ja tutkimus ja kehitys. Nämä molemmat antavat EU-tasolla paljon lisäarvoa. On puhuttu myöskin puutteista täytäntöönpanossa. Sunnuntaina osis, osallistuin Tunesian ensimmäisiin vapaisiin vaaleihin ja kävi ilmi, että Arabia kevät vaatii iskuvoimaa, Euroopan unionin näkyvää toimintaa, jotta konkreettisella tavalla tuetaan demokratiaprosessin edistämistä. Seitsemäs tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma on erittäin tärkeä kilpailukyvyn varmistamiseksi. Joustovälinettä tarvitaan, jotta voimme antaa selkeän viestin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja EPPn puolesta toivoisin, että neuvosto todellakin hyväksyisi tämän meidän ehdotuksemme. Kiitoksia. Kiitokset Van Nistelrooyl ja minuutti Gardia Savalille. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Estamos en crisis. Kiitoksia. Elämme nyt kriisin aikaa mutta meidän täytyy katsoa myöskin Euroopan budjettia. Sillä pitäisi tukea kaikkia jäsenvaltioita. Ja meidän täytyy nähdä se välineillä, jolla voidaan taata ja lisätä investointeja julkiseen politiikkaan. Tällä budjetilla me pysymme rahoitustasolla peruspolitiikan osalta, esimerkiksi kohesiopolitiikan tai yhteisen maatalouspolitiikan osalta. Me luomme raho- rahaston erityistoimiin, jotka tukevat tuottajia, jotka ovat kärsineet kolikriisistä, ja myöskin tuemme eurooppalaista elintarviketukea kaikkein köyhimmille. Tässä budjetissa on myöskin korostettu sitä, että meidän täytyy vahvistaa investointeja EU-hun, jotta meillä on kasvupolitiikkaa, joka on kestävää, solidaarista ja älykästä. Esimerkiksi Erasmus-hanke tai elinikäinen oppiminen, nuoret liikkeellä, PK-yrityshankkeet ovat nyt vahvistuneita. Ja myöskään budjetissa ei pidä unohtaa esimerkiksi Palestiinaa, tai lisätä rahoitusta naapuruspolitiikkaan ja keskittymällä arabikevääseen. arabikevääseen. Ja pyytäisin, että neuvosto ponnistelee ja tekee kompromissin, koska uskon, että saamme aikaan sopimuksen, joka johtaa kunnianhimoisempaan Eurooppaan. Kiitos. Kiitokset äh, Garvia Savalille. Vaikuttaa siltä, että Jerzy Zevska on jo salissa. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Viime vuoden tapaan me kohtaamme tulevan budjetin osalta vaikeita neuvotteluja. Haluaisin korostaa muutamia seikkoja, jotka valoittavat parlamentin tärkeitä kantoja. Näin jatkamme sillä tiellä, mitä sanoimme jo viime vuonna – Erityisesti viittaan tarkistuksiin, jotka liittyvät elinikäiseen oppimiseen, nuoret liikkeellä hankkeeseen ja varoihin, jotka liittyvät innovointi- ja tutkimuksen seitsemänteen puiteohjelmaan. Toivoisin, että neuvosto perehtyy näihin ehdotuksiin ja hyväksyisi ehdotuksemme. Ne ovat samat kuin viime vuonna nämä ehdotuksemme. Talouden innovointikyky, nuorisotyöllisyys kysymykset erityisesti niissä maissa, joissa nuorisotyöttömyysaste on suuri ongelma ja joissa nuorten on todellakin vaikea saada töitä. Ymmärrän toki, mitä neuvosto ja parlamentaarikot sanovat. Se ei riitä, mutta onhan se kuitenkin selkeä viesti. Me näytämme, mihin suuntaan Euroopan unioni äh, haluaa liikkua ja tulisi liikkua, mitkä ovat EUn toiminnan työllisyyspoliittiset tarkoitusperät. Mitä tulee komission ehdotuksiin, kohesiopolitiikan suhteen, niin toivottavasti neuvosto on meidän kanssamme samoilla linjoilla. Kuten viime vuonnakin näimme, niin nämä varat ovat erittäin tärkeitä. Kiitokset teille ja sitten siirrymme puhuja luettelon ilmapuhelujen luettelota käytettäviin puheenvuoroihin. Ensiksi Avant, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Nous avons... Kiitos puhemies. Niin elämme tässä huomattavaa talouskriisiä ja meidän täytyy toimia vastuullisesti tiettyjen prioriteettien pohjalta. Me tarvitsemme Euroopassa kilpailukykyä ja kansainvälisten vaihdon tasa-arvoa, mutta myös järkevää teollisuus, tutkimus ja energiapolitiikkaa, joka toimii vahvasti ja tarvitsemme sellaista politiikkaa, jossa unioni puhuu yhdellä äänellä. Me tarvitsemme sellaista talousarviota, johon muut ovat viitanneet, eli tässä myös pidetään huomiossa köyhim, köyhyyteen ajautuneet, samoin kuin nuoret, jotka ovat kriisin ensimmäisiä uhreja. Viiden prosentin nosto life, elin, elinikäiseen oppimiseen osoittaa selvää viestiä siitä, että me haluamme tätä liikkuvuutta ja solidarisuutta muutoksen osoittaa toteuttamiseksi nuorille ja nuorten liikkuvuutta haluamme todella syventää todellisen oppipoikajärjestelmän Erasmuksella. Tässä täytyy puhua myös omista veroista ja transaktioverokysymyksistä, niin kuin Merkel ja Sarkozy ovat ehdottaneet kansainvälisessä vaikeassa tilanteessa. Meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan sellainen talousarvio, jossa otetaan huomioon kaikki Euroopan kansalaiset ja myös unionin tuottaja ja taloutta kehittää. Kiitokset teille ja seuraavaksi Baltsitis, olkaa hyvä arvoisa puhemies. Euroopan tilanne on hyvin monimutkainen tällä hetkellä. Olemme yrittäneet löytää konsensusta vuoden 2012 budjetin osalta, ja se vaatii suuria ponnisteluita. Haluaisin kiittää kollegaani Balzania ja muita, jotka ovat olleet mukana tämän ehdotuksen laatimisessa. Tietysti haluaisimme saada päätöksen, joka tulisi tänään tehdä Brysselissä, mutta mikä hyvänsä päätös tehdäänkin, sen pitää saada rahoitusta. Ja siksi vuoden 2012 budjetti saattaa olla historiallinen budjetti. Sen avulla Eurooppa voi vakauttaa tilannettaan, ja jotta tähän tavoitteeseen päästään, ja kollegat ovat tästä jo puhuneetkin, meidän ei tulisi supistaa investointia ja innovointia, meidän täytyy miettiä maatalouspolitiikkaa niin, että tulevaisuudessa kaikki jäsenvaltiot saavat oikeudenmukaisesti rahoitusta. Tällä tavalla voidaan myöskin luoda työpaikkoja ja tärkein tavoite on tietysti resurssien tehokkaampi käyttö ja meidän pitää keskittyä siihen. Kiitos. Kiitokset Balsitis ja seuraavaksi Matera, olkaa hyvä. Grazie, presi- Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin onnitella kahta esittelijää, Balzania, Fernandesia ja varjoesittelijä Lavia erinomaisesta työstä vuoden 2012 budjetin osalta. Se on menestys Euroopan parlamentille. Kuitenkin meillä on vaikeuksia saada aikaan minimikorotuksia, kun ajatellaan säästötoimia, jotka ovat hyvin leimaantavia tälle hetkelle. Ensimmäistä kertaa vuoden 2012 budjetti on keskittynyt prioriteetteihin, ensinnäkin nuorisoon, PK-yrityksiin, tutkimukseen ja innovaatioon. Naisten oikeuksien valiokunnan esittelijänä olen tyytyväinen rahoitukseen, joka on annettu DAFNE-hankkeelle. Sehän tukee toimia, joilla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja se on nyt sitten siirretty komission ehdottamalle tasolle. Tasa-arvoinstituutti on saanut rahoitusta, joka oli talousarvioluonnoksessa, ja haluaisin vielä onnitella teitä tästä työstä. Kiitos. Gracias. Kiitokset Matera. Ja seuraavaksi Van Dalen, olkaa hyvä. Puhemies, mitä tulee budjetin kasvattamiseen, niin sitä en voi hyväksyä. Enemmistö parlamentissa haluaa nostaa velvoitteita 4 prosentilla ja maksuja 5 prosentilla. Ja se on todellakin ristiriidassa sen suhteen, mitä kaikissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa saa, tapahtuu, eli säästetään. Eli yritetään saada tulot ja menot tasapainoon. Euroopan parlamentti ei näe todellisuutta ja jatkaa men- vanhalla totutulla tiellä, eli kasvatetaan budjettia entisestään. Kyllähän täällä on hyviäkin ehdotuksia. Budjetin valiokunta hyväksyi ehdotukseni, jonka mukaan 15 prosenttia matkakustannuksia jäädytettäisiin, mutta parlamentin pääsihteerin pitää ilmoittaa, että matkakustannuksiin tarvitaan enemmän varoja, mutta vain ja ainoastaan siinä tapauksessa voidaan lähteä katsomaan tästä 15 prosentin jäädyttämisen vapauttamisesta. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy aina panostaa tähän säästämiseen silloin, kun lähdemme katsomaan näitä budjetteja. Kiitoksia. Kiitokset Van Dalen. Sitten Ferreira, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä talousarvio jälleen kerran osoittaa, mikä on paljon puhutun solidaarisuuden kohtalo. Talousarvion loppusummat ovat alhaisemmat vuoden, 8 miljoonaa alhaisemmat kuin rahoitusnäkymissä vuodelta 2006 ajateltiin. Näin ei voida taata sosiaalista yhteenkuuluvuutta eikä taloudellista yhteenkuuluvuutta varsinkaan niissä valtioissa, joissa on maa, IMFn ja Euroopan yhteiset ohjelmat käynnissä. Tämä valitettavasti on tilanne, josta saisimme nyt käsityksen näistä unionin tavoitteista, niin voidaan havaita unionin budjetin vastaavan tällä hetkellä – pankkituen määrää meidän täytyisi myös pyrkiä maahanmuuttopolitiikkaa paremmin hoitamaan samoin kuin ympäristöpolitiikkaa. Ja sitten nämä parlamentin talousarvioleikkaukset 20 miljoonaa käännöspalveluista ja tulkkauspalveluista. Sinne on tehty huomattava leikkaus. Se kuitenkin on huomattava isku monikielisyyttä ja tämän alan työntekijöitä vastaan. Kiitokset Ferreira. Seuraavaksi Ruvi, olkaa hyvä. Sitten. Äh, Kiitoksia. Komission painopistealueet on valittu hyvin. Meidän täytyy miettiä strategiaamme, miten menemme eteenpäin, mistä saamme tuloja, mistä saamme uusia työpaikkoja ja siksi tämä budjetti on sopiva ja se pystyy tarjoamaan meille oikeat rakenteet. Kollegat, jotka ovat puhuneet parlamentin säästöistä, ehdottaisin, että he ovat itse esimerkkinä näiden säästöjen osalta ja tekevät itse näitä säästöjä ja mielestäni on tärkeää, että meillä on selkeitä sääntöjä. Budjetissa vuoteen 2014 mennessä haluamme, että me uudistamme rakenteita. Tällä tavalla voimme päästä velkakriisistä eroon ja ehkä myöskin transaktiovero olisi tässä mahdollisuus suojella euroa. Sillä tavalla maksuvalmius voidaan ottaa huomioon näiden eurobondien osalta ja voimme taata, että nämä bondit todellakin voidaan maksaa takaisin. Gracias. Kiitokset, Rybi. Ja seuraavaksi Rubiks, olkaa hyvä. Paldies, Kiitos, puhemies. Kun katson tätä asiakirjaa, josta paraikaa keskustelemme, niin minun täytyy huomauttaa, että se ei kauheasti näytä kriisiajan asiakirjalta. Siellä on vain tämä, nämä samat vanhat jutut taas toistettuna, mutta ei siinä millään tavoin näytetä halukkuutta säästöihin, eikä myöskään minkälaisia ratkaisuja haluamme tällä budjetilla osoittaa. Tässä puhutaan CIPstä ja tutkimuksesta, koheesiopolitiikasta ja kaikenlaisesta talousarviovalvonnasta ja sen sellaisesta. Täällä parlamentissa val- valvontaa. Viranomaiset usein puhuvat miljoonista ja, miljoonista, miljoonista ja miljoonista euroista, joita ei ole käytetty tehokkaasti talomme hallinnossa. Ja, ja valvontayksiköt kuitenkin saavat tällä erää paljon vähemmän rahaa, enkä minä voi tällaista kehitystä selittää ainakaan äänestäjien Latviassa. Kiitokset Rubiks. Ja seuraavaksi Bertel, olkaa hyvä. remercier l'ensemble des collègues et surtout notre rapporteur Franck. okay. <laughs> Mais surtout notre rapporteur Haluaisin kiittää esittelijää Balzaania hänen tekemästään työstä. Tämän avulla olemme päässeet komission ehdotuksen luvuista siihen, että meillä on nyt selkeä eurooppalaista lisäarvoa budjetissamme. Neuvosto on ehdottanut määrä sattumanvaraisia leikkauksia esimerkiksi tutkimukseen tai elinikäiseen oppimiseen. Nämä ovat tärkeitä välineitä Euroopan politiikassa, kun halutaan päästä 2020 strategian tavoitteisiin. Nyt kriisin aikana meidän pitää osoittaa kansalaisillemme, että olemme kaikki te- tehneet ponnisteluita. Viesti, jonka haluamme välittää kansalaisille supistamalla omia menojamme, esimerkiksi parlamentin jäsenien päivärahoja. Ja nyt odottelemme päivää, jolloin voimme rahoittaa budjettamme omista varoista. Ilman tätä tietyt valtiovarainministerit ja valtioiden päämiehet ovat tätä järjestelmää vastaan. Kiitos. Kiitokset äh, Darden ja Silvestris, olkaa hyvä. Si, signor presidente. Kiitoksia, puhemies. Olen iloinen siitä, että budjetti valiokunta ja maatalousvaliokunta ovat halunneet nostaa budjettia komission ehdotuksen verrattuna otsakkeessa kaksi maatalous. YMP on leikattu 12 prosenttia tällä tavalla ei päästä tavoitteisiin, joista on puhuttu esimerkiksi vuoden 2013 jälkeisenä aikana. Cholos puhui näistä muutama päivä sitten ja korotus, jota budjettivalikunnassa on pyydetty 200 miljoonaa, jotka annettaisiin hedelmäntuottajille, jotta voimme valmistautua tuleviin kriisiin. Mehän muistamme tästä tapajabakteerin viime vuodelta. Haluaisimme antaa viesti myöskin kahdesta muusta otsakkeesta. Niihin on tehty yhteisön korotuksia ja ne ovat tarpeen. Esimerkiksi elintarvikeapu omassa maassani on tärkeää. Mehän mietimme uutta keskustelua oikeusperustasta tässä on mukana neuvostelu ja meidän olemme pyytäneet myöskin muutoksia, jotta voidaan antaa lisärahoitusta maahanmuuttovirtojen hallinnoimiselle. Meidän täytyy miettiä kaikkein äärimmäisimpiä alueita Euroopassa ja niiden tilannetta. Kiitokset äh, Silvestris. Ja nyt äh, komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. Thank you, President. Herra puhemies, kiitoksia. Kuunnellessani näitä kommentteja, niin on sanomattakin selvää, että kannat ovat eriävät ja tästäpä syystä me tulemme marraskuussa aloittamaan sovittelun. Minullekin syntyi samanlainen vaikutelma kuin kollega Hartongille. Tämä on déjà vu-tilanne. Kuten kollega Fermkin totesi, me taistelemme samojen ongelmien ja stereotypioiden kanssa, vaikkakaan tilanne ei ole sellainen kuin väitetään. Kaikki säästävät ja unionin vaan kasvattaa menoja. Tämä ei pidä paikkaansa. Olen useampaan otteeseen esittänyt tilastoja, jotka osoittavat, että kansalliset budjetit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kasvavat, ovat ainakin vuosina 2009-2012 välisenä aikana. Ne kasvavat, vaikkakin pyritään säästämään, mutta nimelliskasvu on havaittavissa ja unionissa tilanne on sama. Me joudumme rajoittamaan toimintaamme, mutta kunnioittamaan näitä velvoitteitamme, kuten maatalouspolitiikan alalla. Meillä on tutkimukseen liittyviä sitoumuksia arabimaailman suuntaan esittämiämme tukiohjelmia. Ja meidän täytyy myöskin huomioida budjetin liittyvä logiikka, eli budjettikauden lopussa tapahtuu muutoksia. Ja tälläkin hetkellä ehdotus on 18,8 miljoonaa alhaisempi kuin mitä ehdotuksessa lukee, joten kyse on eräänlaisesta stereotypiosta, niin kuin kollega täällä ovatkin todenneet, niin kyse ei ole suoraselkäisestä toiminnasta. Me tiedämme, että unionin budjetin kasvu kahdella prosentilla näin kriisin aikoina ei ole hirveän suuri. Jos me yritämme laajentaa yhteisrahoitusprojektia siten, että tuemme kuutta jäsenvaltiota näinä vaikeina aikoina, ja näin voisimme vähentää heidän rahoitustaakaansa, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että investoimme kasvuun ja työllisyyteen ja sillä voitaisiin ratkaista ongelma eikä aiheuttaa näitä ongelmia, koska ongelman ovat aiheuttaneet aivan jotkut muut tekijät. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten neuvoston nimissä ministeri Dominik, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, Kiitoksia, puhemies. Hyvät jäsenet. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä keskustelua koskien parlamentin painopistealueita ja sen lähestymistapaa Euroopan unionin budjettiin vuodelle 2012. Suoraan sanoen, tämän keskustelun päätteeksi minusta tuntuu, että olen rohkaistunut. Me tiedämme, että tämä ei ole ikään, ihan tavallinen tilanne. Aikaisemmin budjetti toisensa jälkeen on hyväksytty ja ne ovat olleet toistensa kaltaisia hyvin pitkälti. Neuvostolla on oma kantansa, parlamentti korottaa kaikkea, neuvosto sanoo selvä, mutta näin ei enää voida tehdä. Kriisi on rafistellut meidät kaikki hereille ja meidän täytyy nyt katsoa unionin budjettia erilaisesta näkökulmasta. Komission jäsen on oikeassa. Budjetti on kasvatettava, se ei ole supistunut. Mutta meidän täytyy keskustella, kuinka paljon kasvu on tapahtunut ja kuinka paljon kasvua voidaan hyväksyä eri tahoilla. Me emme voi jäädä jumiin tähän ajattelutapaan, että enemmän ja enemmän, aina vain enemmän. Meidän täytyy uudelleen miettiä painopistealueita ja sitä, mitä unioni tällä hetkellä tarvitsee – mikä on ehdottoman välttämätöntä. Näin tehdään jäsenvaltioissa vuodesta toiseen. Sielläkin on budjetti vuosittain, siellä on rajalliset resurssit ja siellä on valittava painopistealueet, mihin varoja ehdottomasti on pakko ohjata. Ja siellä täytyy määritellä, kuinka paljon menoja tarvitaan, jotta politiikkaa voidaan toteuttaa. Tällä hetkellä me emme tiedä, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Meillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä voi tapahtua muutaman kuukauden kuluttua. Olen kyllä aika huolissani siitä parlamentin asenteesta, että meidän pitää käyttää kaikki liikkumavarat ja ottaa käyttöön joustoväline. Koska jos vuoden aikana tapahtuu jotain, sitten ei enää ole liikkumavaraa tai mitään ylimääräisiä rahoja. Mielestäni tämä ei ole hyvä käytäntö. Joka vuosi rahoitusnäkymissä pitää uudelleen neuvotella monivuotiset rahoituskehykset eihän tämä rahoituskehys sitä vuotta varten ole. Meillähän on määritelty menokatto, kaikki suhtautuivat siihen hyvin vakavasti. Maksumäärärahoja jaettiin selkeiden kriteerien mukaisesti. Emmekä voi nyt uudelleen avata uusia keskusteluja ja uusia lukemia joka vuosi. Se heikentäisi monimuotoisen rahoituskehyksen järkevyyttä. Eli meidän täytyy miettiä unionin budjettia tulevaisuutta silmällä pitäen ja epävarmuutta silmällä pitäen. Myöskin toimielinten uskottavuus on palautettava, koska meillä ei voi olla jatkuvasti näitä pitkiä, monimutkaisia keskusteluita toimielinten välillä. Kumpikin sanoo, että sä ihmisiä, mutta ihmiset eivät tienneet tai ymmärtäneet, mitä kumpikaan toimielin halusi. Toimielinten on oltava uskottavia ja osoitettava, että ne pystyvät tekemään tehtävänsä. Ne saavat aikaan sopimuksen sovitusaikataulussa kaikkien hyväksi. Ja sitten on vielä yksi asia, jota ei tule unohtaa. Tällä hetkellä kriisissä, jota elämme, keskustelu, jota käydään tänään Euroopan, Euroopan neuvostossa, se liittyy siihen, että Eurooppa on ylivelkaantunut. Aikaisemmin unioni on siis tuhrannut liikaa, jäsenvaltiot ovat käyttäneet liikaa varoja. Ja tämä osoittaa meille, että jos tekee virheitä ja sitten tuhlaa sen jälkeen siihen paljon varoja. Jos on ongelma, niin ei sitten enää siihen pidä käyttää varoja, vaan täytyy miettiä, päästäänkö ratkaisuun käyttämällä lisää rahaa. Tämä on nyt tilanne, tämä on nyt ongelma, joka meillä on. Meidän täytyy nyt miettiä painopistealueita. Neuvosto ei nyt kyseenalaista Euroopan unionin painopistealueita. Me vain toteamme, että meidän täytyy nyt keskustella siitä, millä tavalla voimme järkevästi hallinnoida näitä rajallisia resursseja. Ja sitten vielä yksi asia lopuksi. Hyvin usein puhutaan siitä, miten haluamme auttaa tiettyjä jäsenvaltioita ja antaa niille vähän lisärahoitusta, jotta ne voivat elvyttää talouttaan. Mutta täytyy muistaa, että varat, jotka me niille annamme, tulevat niiden omasta budjetista myöskin. Ensinnäkin niiden on ansaittava nämä varat, jotta ne voivat lähettää sen meille, jotta voimme sitten lähettää sen takaisin. Tämä on se ongelma. Omassa maassani esimerkiksi jokainen miljardi, joka on käytetty EUn budjettiin, merkitsee, että tämä on, tässä on kyse varoista, joita ei voi käyttää yhteisrahoituksessa kansallisessa, kansallisella tasolla. Eli meidän täytyy löytää tasapaino, meidän täytyy päättää, mitä resursseja pidetään kansallisessa budjetissa yhteisrahoitusta varten ja mitä sitten lähetetään EU-hun, jotta voimme auttaa muita maita, jotka tarvitsevat apua. Kiitokset Dominik ja nyt kaksi minuuttia. Balzani, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitän kaikkia kollegoita ja myöskin komissionista Lewandowskia ja ministeri Dominikia tästä keskustelusta. Tästä keskustelusta käy ilmi yksi tärkeä asia. Eli parlamentissa ollaan hyvin pitkälti samoilla linjoilla tämän budjetin osaan. Ja tämä johtuu siitä, että parlamentti ei rajoitu vain siihen, että se pyytää jotain, vaan se ehdottaa myöskin kipeitä leikkauksia. Kollega muistutti, että otsakkeessa neljä, joka on yksi kaikkein eniten kärsineitä, ja parlamentti kantaa tämän vastuun, ja siihen on tehty lähes 90 miljoonan leikkaukset. Ja sitten ehdotus on laadittu hyvin huolellisesti ja korostaisin, että tällä ei ole tarkoitus rahoittaa parlamentin painopistealueita, vaan rahoittaa Euroopan unionin painopistealueita, koska 2020 strategia ei ole pelkästään parlamentin prioriteetti. Se on Euroopan unionin painopistealue. Ja nyt meidän täytyy käyttää joustovälinettä 240 miljoonaa Meillähän on lisäbudjetti 150 miljardia, ja kun ajatellaan rahoitusnäkymiä, joista päätettiin 2006, ennen kuin kriisi alkoi, ennen kuin oli 2020 strategia ja myöskin ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Eli nyt pyydämme, että käytettäisiin joustovälinettä 240 miljoonan edestä. Näin voisimme rahoittaa niitä prioriteetteja, joista on neuvoteltu, esimerkiksi juuri kriisin vaikutusten välttämiseksi. Meillä on yhteinen näkemys prioriteeteista, ministeri Dominik puhui niistä, ja sitten seuraavassa vuorossa on sovittelu, ja sitten siellä pitää tarkemmin määritellä näitä asioita. Ja on vaikea puhua painopistealueista, jos ei haluta tehdä hyvin tärkeitä päätöksiä. Näitä täytyy tehdä kirjallisia prioriteetteja, jotka ovat todellisia, konkreettisia. 2020 on jo oven takana Eli meillä pitäisi olla uusi rahoituskehys, jotta voimme rahoittaa sitä. Ja kuten monet kollegat ovat sanoneet, kansalaiset haluavat ymmärtää, mitä teemme, ja mutta myöskin markkinat. Ja toivon, että sovittelussa löydämme tällaisen yksimielisyyden, joka parlamentissa on budjettivallan käyttäjänä, ja toivottavasti pystymme toimimaan tässä oikea-aikaisesti. Kiitos. Kiitokset Balzani. Ja kaksi minuuttia Fernandes, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minäkin haluan kiittää komission edustajaa, samoin kuin neuvoston edustajaa. Kiitän myös erityisesti koko henkilökuntaa ja varjoesittelijöitä jotka tämän talousarvion eteen tehdystä työstä ja koko parlamenttia. Tässä tahtoisin esittää pari sanaa kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Me olemme tehneet työtä avoimuuden hengessä ja työvaliokunta on auttanut meitä, puhemiehistö on auttanut meitä ja näin olemme päässeet näihin 74 miljoonaan euron leikkauksiin parlamentin budjetista. Ja lisäksi minä haluaisin puuttua tulkkaukseen ja kääntämiseen, joihin on tehty huomattavia säästöjä. Pääperiaate joka on monikielisyys, ei joudu kärsimään. Se on perusperiaate ja tulkaus- ja kääntämissä rahat liittyvät rakenteellisiin muutoksiin kokousten jakamisesta keskiviikosta tiistai-keskiviikko keskittymästä koko viikolle. Ja tätä monikielisyyttä on puolustettu aina, eikä sitä koskaan haluta asettaa kyseenalaiseksi. Matkakustannusleikkaus 5 prosenttia koskee kaikkien tyyppisiä matkoja. Ja tähän tarvitaan ehdotus myös 31. maaliskuuta päivään mennessä ja meillä on 15 prosentin varat näihin yleisiin hallintokustannuksiin. Tämä liittyy parlamentin työvaliokunnan päätös oikeuteen ja siitä syystä sovitteluneuvotteluissa me olemmekin pyytäneet tämän ottamista huomioon kokonaisratkaisussa. Me olemme noudattaneet sääntöjä ja me olemme pyrkineet tekemään säästöjä. Kuitenkaan näiden säästöjen avulla ei aseteta kyseenalaiseksi niitä tavoitteita, joita meillä on, eli lainsäädännöllinen lainsäädännölliset tavoitteet, lainsäädännön laatu. Tässä tietysti on nyt toimittu kurinalaisesti ja tiukasti, mutta me voimme silti tavoittaa tavo- saavuttaa tavoitteemme. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia, Böge, olkaa hyvä. Herra puhemies, alkuun esittäisin toivomukseni, jonka mukaan meidän tulisi jatkaa Puolan puheenjohtajaa valtion viitoittamalla avoimen vuoropuhelun tiellä koskien vuoden 2012 budjettia ja sovittelua, joka alkaa marraskuussa. Viime torstainen ja perjantainen Brysselissä järjestetty yhteiskokous kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin ja muiden tahojen kanssa. Siellä tarkoituksena oli lähentää kantojamme ja löytää uskottava, johdonmukainen kanta. Mutta sanottakoon suoraan, arvoisa kollega Dominik, tämä positiivinen vaikutelma kyllä hiukan vesittyi kannanotossanne. Euroopan parlamentti on valittu suoraan ja neuvoston ei tarvitse vedota meidän suuntaan ja sanoa, että meillä olisimme vastuussa. Kyllä me olemme vastuullisempia kuin neuvosto. Ja kun puhutaan pelisäännöistä, niin parla- parlamentin ei tarvitse kuulla neuvoston läksytystä viitaten artiklaan 120 ja hu- hyväksyä, että yön myöhäisinä tunteina vaan hyväksytään 60 miljardia noin vaan joihinkin menoihin. mitä sellaisia säädöksiä ei saa hyväksyä, joiden kautta lähdetään ylittämään näitä kahta asiakirjassa mainittua menokattoa. Meidän on neuvoteltava välineistä, kuten joustovälineistä, ja myöskin monivuotisen rahoituskehyksen uudistamisesta. Kysehän on tällaisesta toimielintävälisestä sopimuksesta, tästä miljardin luokan paketista. Ja tästä syystä meidän täytyy hyvin rauhallisin mielin lähteä keskustelemaan maksuista ja vel- sitoumuksista. Tässä ei saisi sekoittaa puuroja ja velloja, vellejä. Me emme tee Euroopan unionissa minkälaisia velkoja, ja saanen muistuttaa vielä uudemman kerran, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopan unionin budjetti on kasvanut 37 prosentilla, mutta 27 jäsenvaltion budjetti ovat kes- kasvaneet keskimäärin 62 prosentilla, joten katsokaapas ensin, mikä on kansallisella tasolla tilanne, joten älkää yrittäkö mollata Euroopan parlamenttia vain omien kansallisten etuuksien ajamiseksi, ja jos se onnistuu, Eli että huomioimme tämän todellisen kokonaiskuvan, niin silloin olemme oikealla teillä. Kiitoksia. Kiitokset. Kulttuurivaliokunnan edustaja Lokkegaard halusi esittää tähän pienen selventävän kommentin. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Sorry, had... Kiitoksia. Anteeksi, että joudun käyttämään uuden, uuden puheenvuoron nyt englanniksi. Tajusin juuri, että se mitä sanoin pari minuuttia sitten – kulttuurivälikunnan kannasta tässä asiassa, se on käännetty ihan väärin. Jotkut ovat varmaan vähän ihmetelleet, kun valitin näistä lukemista. Tanskaksi sanoin, että olen hyvin tyytyväinen tähän tulokseen. Eli tämä vain nyt pöytäkirjaan. Täytyy myöntää, että on erittäin ikävä, kun tapahtuu tällaisia asioita, eli omalla kielellään tulee täysin väärinkäsityksi, kun se tulkataan. Eli tämä nyt ihan vain tiedoksi. Kiitokset, Lokkegaard. Me olemme kirjaneet ylös tämän valituksenne ja toimimme sen mukaisesti, mutta tehän jo toittekin selvennyksen tähän, joten se tulee pöytäkirjaan mainittuna täten. Asiasta